Good morning, colleagues. Um, we're going to begin this... Huomenta, kollegat. Käynnistämme aamun kokouksen kohdasta kahdeksan. Euroopan tietosuojavaltuutetun vuosikertomuksen esittely. Giovanni Puttarelli on paikalla. Tervetuloa, Giovanni Puttarelli. Hän esittelee meille vuosikertomuksen. Olette saaneet sähköisen version. Paperiversioita on myös salin ovella jaossa. 2015 oli tietosuojan kannalta merkkivuosi. Meillä on tietosuojapaketti lainsäädännön kannalta ollut käsittelyssä. Näin ollen vuosikertomus käsittelee hyvin tuottelijasta vuotta sekä valvontatoimen että kuulemisten kannalta ja niitä saavutuksia, joita tietosuojavaltuutettu on saanut aikaiseksi. Nimityksestänne lähtien olette usean otteeseen ollut valiokuntamme vieraana. Valiokuntamme on keskustellut PNRstä, TTIPistä, kattosopimuksesta ja järjestimme myös kuulemisen yksityisyyden suojasta. Haluan kiittää panoksista noissa yhteyksissä. Ja maanantaina ilmeisesti esitätte kommenttinne yksityisyyden suojasta Privacy Shield-järjestelystä. Viime viikolla valtuuskunta tämän lisäksi kävi vielä San Franciscossa ja Washingtonissa. Voi olla, että jäsenet haluavat esittää lisäkysymyksiä tästä valtuuskuntamatkasta. Kiitos siitä, että olette paikalla. Pitemmittä puheitta haluan antaa puheenvuoron teille noin 10 minuutin ajaksi, jos se sopii, ja tämän jälkeen avaamme keskustelun. Thank you, Chairman. Good morning, honor. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hyvää huomenta, arvoisat edustajat, olen iloinen voidessani uudemman kerran kertoa teille tietosuojavaltuutetun vuosikertomuksesta. Tämä on hyvin innovatiivinen kertomus. Siinä katsotaan keskeisiä indikaattoreita, tilastotietoja liitepuolella hyvä kollegani Wojciech Vevroski ja minä olemme erittäin kiitollisia erinomaisesta henkilöstömme työstä. Jokunen vuosi takaperin ilmoitettiin, että Millennium kansalaiset käyttävät 18 tuntia vuorokaudessa äh, internetissä somepalveluihin, peleihin ja muihin, joten online-elämän suojeleminen on nykyään yhtä lailla tärkeää kuin ihmisten niin sanottu fyysinen suojeleminen. Ja tästäpä syystä Euroopan unioni ja laajemminkin olemme kiitollisuuden velassa teille, koska te olette todellakin osoittamassa edelläkävijän asemaa. Te olette kunnianhimoisella tavalla yrittäneet suojella online-maailmaa kansainvälisessä vertailussa, joten suurkiitos teille, arvoisa puheenjohtaja, varjoesittelijöille ja esittelijälle näistä kahdella alalla tapahtuneista työstä. Viime vuonna toimimme ensimmäistä kertaa kokonaisen vuoden ajan tällä alalla ja tarkoitaksenamme on varmistaa, että tai sovimme, että viiden vuoden strategia esitetään teille sadan päivän sisällä nimittämisestämme. Suunnitelmat toteutuivat käytännössä. Me yritämme varmistaa mahdollisimman korkeatasoisen suojelun ja myöskin tiivit suhteet unionin sisällä että unionin ulkopuolelle. tästä tästäpä syystä tulemme tekemään hartiavoimin töitä globaalin kumppanuuden aikaansaamiseksi ja varmistaaksemme, ettei turhaan kritiikin tarvetta jatkossa tule esiintymään. Nyt eletään tietenkin tietosuojelun ja yksityisen suojelun kannalta keskeisiä aikoja. Vielä jokinen vuosi sitä mm, sitten tämä oli hyvin vähäpätöinen asia, jopa ehkä täälläkin, mutta nyt asia on todellakin poliittisen elämän keskiössä ja meidän kertomuksessamme pyritään tarkastelemaan tätä asiaa juuri vuoden 2015 valossa. Tässä katsotaan keskeisimpiä asioita, big data, turvallisuutta, rajoja ja maailmanlaajuista kehitystä alalla. Kerromme myöskin, miten me valtuutettuna virastona toimimme yhä proaktiivisemmin. Ja koska me olemme riippumaton taho, niin se tarkoittaa sitä, että me tarkastelemme sitä, miten tietoja käsitellään ja annamme lainsäätäjille ohjeistusta, miten asiat kannattaisi lainsäädäntötyössä huomioida. Tämä asia näkyy muun muassa asetuksen 45-2001 ja kansallisessa lainsäädännössä. Me haluamme tietenkin huomioida myöskin digitaalisen ulottuvuuden, huomioida sen, miten yhteiskunta toimii ja miten yritykset toimivat. Useimmat meistä käyttävät älyjärjestelmiä ja sovelluksia hyväkseen – ja viime vuonna me kerroimme teille siitä, miten tietosuojauudistuksien neuvottelut ovat edenneet. Ja nyt voin kertoa teille, että on olemassa joitakin mahdollisuuksia tarkastella tätä asiaa unionin sisällä ja ulkopuolella, mutta tietääkseni tämä on ensimmäinen toimielin ja elin, joka antaa mahdollisuuden toimia johdonmukaisella tavalla tällaista järjestelmää käyttäen, eli GPDR-tekstit ovat maksutta käytettävissä ne sovelluksen kautta ja aivan piakkoin tullaan myöskin vapa- antamaan käyttöön kolmas ja lopullinen versio tästä sovelluksesta. Ja me tulemme pyrkimään siihen, että mahdollisimman käytännönläheisellä sovelluksella tätä järjestelmää voidaan pyörittää. Mitä tulee viimeisimpään julkaisuun, niin siitä voi lukea näistä perusoikeusasioista enemmänkin, jos on kiinnostunut. Ja siellä kerrotaan, miten oma järjestöni niin pyrkii varmistamaan asian toimivuuden ja yksityisyys- ja salausjärjestelmä kokous siellä keskustelimme asiantuntijoiden kanssa näistä kysymyksistä ja vahvistimme sen, että jäsenvaltiot tekevät tiivistä yhteistyötä tietojenvaihdon alalla. PNR-keskustelu on muistuttanut meitä siitä, että vielä on työtä tehtävänä, jotta saamme todellakin tasapainoisen järjestelmän aikaiseksi, jotta todellakin tärkeät henkilötiedot ja oikeus yksityisyyteen voidaan varmistaa. Viime vuonna ilmoitimme, että me tarjoamme lainsääntäjille työkalupaketin käyttöön asioiden tarkastelemiseksi. Ennen kuin asiakirja valmistuu, niin haluamme tietenkin kuulla komission neuvoston ja teidänkin sekä ulkoisten asiantuntijoiden näkemyksen siitä, onko tällaisesta asiakirjasta hyötyä. Mitä tulee DPA-yhteistyöhön ja tietosuojaa valtuutetun yhteistyöhön, me olemme suositelleet, että riippumattomat tahot voivat ohjeistaa meitä asetuksen käytännön toteutuksesta. Alkuun meillä oli 48 täytäntöpanosäädöstä ja nyt niitä on vain reilut 10 kappaletta. Ja tarkoituksena on mahdollisimman nopeasti reagoida tilanteeseen. Tarkoituksena on varmistaa tehokkaampi yhteistyö ja EDBB-taho, sehän ei ole mikään instituutio, mutta sen tarkoituksena on varmistaa yksinkertaistettu yhteistyö. Eli tästä me lähdemme liikkeelle. Kyse ei ole mistään täydellisestä lähtökohdasta, mutta me olemme yhteistyössä muiden kanssa pyrkineet varmistamaan mahdollisimman juohean yhteistyön ja muun muassa teille haluamme kertoa teille hallinnollisista teknisistä toimista, jotka valmistelevat yhteistyön toteutusta. Tänään kerromme siis enemmänkin vuosikertomuksestamme ja sanottakoon, että onneksemme heti mandaatin alussa tilanne oli sellainen, että asiat olivat jo hyvässä kunnossa ja pitkälle kehittyneet. Resurssien hyvä ja tehokas käyttö on meille tässä yhteydessä tauttanut. Muun muassa tuomioistuin on pyytänyt meitä paneutumaan juuri tietosuojakysymyksiin ja me uskomme, että me olemme osoittaneet, että me kykenemme toimimaan tehokkaasti ja me olemme varmiita antamaan teille vielä enemmän tietoa, jos sitä pyydetään. Tilastotietoja on tarjolla rutkasti, sitä voitte hyödyntää, mutta saanen ottaa esille kolme asiaa, mitä viime vuoden aikana olemme saaneet aikaiseksi. Ensinnäkin mobiililaitteiden ja sähköisen viestinnän kysymyksiin tässä huomioidaan toimielinten tarpeet, mutta samalla yritetään varmistaa, että kyse on läheisestä lähestymistavasta. Sitten tämä äh, yleissopimus. Me yritämme antaa yleisiä ohjeita sen suhteen, miten voisimme saada toimivan järjestelmän aikaiseksi ja sitten eu lisäjärjestelmään ehdotukseen Eh, skannereiden ja sormenjälkijärjestelmien käyttöön turvapaikkahakemusjärjestelmän yhteydessä. Hyviä tuloksia on saatu aikaiseksi, mutta työtä on vielä tekemättä. Tarkoituksena on muun muassa turvata viestintä ja tietenkin viestintäjärjestelmät ovat kehittyneet e-privacy-direktiivin käyt- vahvistamisen myötä sitten vuoden 2002, joten tarkoituksena on varmistaa, että lähtökohtaisesti yksityisyys taataan ja että kyse ei ole pelkästä sanahelinästä, vaan siitä, että todellakin online-maailmassa voi turvallisesti hyödyntää tarjontaa. On tietenkin tärkeää, että unioni tekee oman työnsä ja vuoden loppuun mennessä komissio tulee esittämään oman ehdotuksensa 45-2001 asetuksen tarkistamiseksi. Se on ollut esimerkillinen teksti. Siinä kerrotaan, miten julkisen tahon tulisi toimia tällä alalla. Ja yhtä lailla tärkeänä pidetään yhteistyön kehittämistä. Te olette pyytäneet meitä tekemään tehokkaampaa työtä pienemmillä varoilla näillä säästöaikoina, joten niin. me yritämme todellakin toimia vastuullisesti huomioiden eri pelisäännöt, joten me keskitymme monimutkaisempiin, riskialtiimpiin kysymyksiin ja pyrimme tarjoamaan parhaat mahdolliset palvelut yksityisille toimijoille. Haluaisin vielä kerran kiittää teitä kaikkia tiiviistä yhteistyöstä viimeisen puolentoista vuoden aikana. Me todellakin voimme olla tyytyväisiä työhömme, jos te todellakin osoitatte meille kiitosta ja teette meidän kanssamme yhteistyötä. Ja me tulemme jatkossakin toimimaan samalla tavalla. Kerromme teille strategiastamme siitä, miten käytännössä turvallisuuden tasoa nostetaan, tehdään tiivimpää yhteistyötä kansainvälisellä näyttämällä. Me yritämme jatkaa tällä tiellä tulevinakin vuosina. Vielä kerran saanen kiittää itseni ja kollegani puolesta. Kiitoksia. Thank you very much, Giovanni. And... Kiitos, Giovanni. Kollegat, näissä puheenvuoroissa nousee esille kaksi seikkaa. Ensinnäkin rakenteellinen vuosikertomus ja toiseksi tärkeiden tapausten määrä, määrä joista olette antaneet oman lausuntonne Kenties voisimme lähteä liikkeelle koordinaattoreiden puheenvuoroista. Edustaja Holmaaja. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Hyvä kollega Buttarelli. Viittasitte kansainväliseen toimintaan ja nyt kiinnostaisi kuulla, että miten muut maat ovat reagoineet tähän niin sanottuun Euroopan edelläkävijä rooliin, sillä useinhan muut maat tai mantereet ovat aika lailla näreissään, jos muut väittävät olevansa todellinen edelläkävijä ja muut vain laahustavat perässä. Eli minua kiinnostaisi kuulla, että kun nyt huomio mitä itse sanoitte, niin miten muut ovat suhtautuneet toimintaanne ja tähän Eurooppa-esikuvaan. Ja sitten vielä yksi kysymys liittyen kansainväliseen rikollisuuteen, järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja terrorismiin kansainvälisellä näyttämällä. Tekninen edistys on havaittavissa, älykkäät tietokoneet, kehittyneet algoritmit ja niin poispäin. Joten nyt kysyisinkin, että minkälainen rooli tekniikalla on tietosuojan puolella ja myöskin tunnistettaessa rikollisia tai mahdollisia rikollisia. Thank you. Next is Mrs. Sippel. Kiitos, edustaja Sippel. Ja vielen dank. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ja kiitokset uudemman kerran tästä tietosuojavaltuutetun vuosikertomuksesta. Jos katsotaan tätä tehtävien kirjoa, niin sehän korostaa uudemman kerran sitä, että yhtäältä on hyvä, että eurooppalaisella tasolla meillä on direktiivi ja asetus käytössä, mutta niiden avulla ei voida ratkaista kaikkia kysymyksiä, vaan uusista toimista keskusteltaessa täytyy myöskin samalla pohtia sitä, onko tietosuoja ja yksityisyyden suoja taattu. Tämä on monisyinen ala. Ei riitä, että päätämme siitä, että onko yhden toimen osalta huomioitu tietosuoja, yksityisyyden suoja, vaan meidän täytyy muistaa, että on olemassa monia todellakin lukuisia toimenpiteitä ja niiden osalta täytyy vaalia yksityisyyttä. Eli tästäpä syystä haluaisinkin uudemman kerran korostaa sitä, että edelleenkin tiettyjen toimien osalta on olemassa epäilyksiä. Tehän viittasitte puheenvuorossanne tietojen keräämiseen ja salauskysymyksetkin meitä askarruttavat. Mehän tiedämme hyvin, että Pariisin iskuista vastaavat henkilöt eivät toimineet salausjärjestelmiä käyttäen, vaan ihan vapaasti tekstareita lähetellen ja puhelinta käyttäen, joten emmehän me voi vain lähteä kieltämään salausjärjestelmien käyttöä. Kyllä meidän pitäisi olla mahdollisuus salausjärjestelmien käyttöön. En siitä syystä, että minä haluaisin suojella jotain, vaan siitä syystä, että luottamuksellisuus ja tietosuoja täytyy olla keskeisellä siellä myöskin internetmaailmassa. Eilen täällä ja kokouksen jälkeen me Europolin edustajan kanssa keskustelin aiheesta ja minulle syntyi kylläkin sellainen vaikutelma, että nyt todellakin pohditaan sitä, että minkälaisia muita tutkintamahdollisuuksia on olemassa, jota voitaisiin vahvistaa, jottei meidän täytyisi puuttua salauskysymyksiin. Mutta yksi perustavaa laatua oleva seikka, jonka haluaisin ottaa esille tietosuoja, perusasetus ja direktiivi ovat nyt käytettävissämme, mutta siitä huolimatta komission neuvottelu Safe Harbor ja Privacy Shield kysymyksestä. Ehkäpä te voisitte vielä lyhyesti perustella sitä, että miksi Privacy Shield-järjestelmää tarvitaan, vaikka meillä on tietosuoja-asetus. Ja erityisesti olisin kiinnostunut kuulemaan teiltä, Josko ja jos kyllä, niin milloin teidän tahonne aikoo ottaa kantaa tähän aiheeseen? Mehän tulemme hyväksymään parlamentissa päätöslauselman, mutta kyllä varmaankin teidänkin puoleltanne jonkinlaista lausuntoa kaivattaisiin. Kiitoksia. Ilmeisesti maanantaina saataisiin nimenomaan Privacy Shieldistä kannanotto. Edustaja Ernst, olkaa hyvä. Uh, vielen Dank. Oh. Kiitos myös minun puolestani. Kiitoksia tekemästänne työstä. Ja yhteistyö on ollut erittäin rakentavaa ja samalla hyvin sujuvaa ja mutkatonta. Kiitän tästä ja tehän tiedätte, että teidän työnne on tällä hetkellä tarpeellisempaa kuin koskaan aiemmin. Nyt kysyisin asetuksen ja direktiivin täytäntöönpanosta. Aikaahan tähän menee, se on ihan totta. Aikaa menee jäsenvaltioissa. Onko teillä jonkinnäköisiä valvontamahdollisuuksia täytäntöönpanon toteutumisen suhteen? Minkälaista yhteistyötä teette jäsenvaltioiden kanssa, ja jäsenvaltioiden viranomaisten kanssa? Tästä olisi kiinnostavaa kuulla enemmän. Toinen kysymykseni, teidän toimivaltaannehan on lisätty Äh, esimerkiksi Europol on nyt toimivallassanne. Oli tärkeää parantaa sen valvontaa. Mehän olimme hyvin, hyvin epäileväisiä, emme EDPS, vaan Europolin suhteen. Jos ihan suoraan sanotaan, niin Europolhan toimii kyllä aikamoisessa tyhjössä ihan itsekseen. Ja mm, mietinkin, että mm, tuntuuko teistä siltä, että pystytte hoitamaan Ähm, nyt tämän uudenkin toimivallan alaiset asiat. Ja kolmas kysymykseni, jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin äh, onhan tilanne Euroopassa tällä hetkellä aika absurdi. Yhtäällä ollaan päätetty hienosta, valtavasta tietosuoja paketista. Ja sitten kolme sekuntia myöhemmin päätettiin EU-PNRstä. Ja sehän on kyllä hiuksia nostattava järkytys meille. Tiedätte, että tässäkin salissa hyvin monilla meillä on siinä paljon nielemistä juuri tietosuojan vuoksi. Sitten vielä EU-USA, PNR-sopimus, kun esimerkiksi eh, meillä ei ole minkäännäköisiä määräyksiä niiden eh, matkustajien suhteen, jotka eivät ole EU-kansalaisia. Joten eh, mitä mieltä olette tästä? Kyllä meillä tässä on hyvin suuria ongelmia ja on äärimmäisen tärkeää meidän jatkaa vuoropuhelua Meillähän on myös tästä puitesopimuksesta jatkuvasti varjo esittelijöiden ja esittelijöiden kokouksia ja mielelläni kuulisin teidän kantanne koskien ei-EU-kansalaisia. Kiitos. Uh, Mr. Boni, please. Kiitos, edustaja Boni. Thank you very much. Uh, Kiitos. Kiitos puheenvuorostanne esitän kommenttini vuosikertomuksesta myöhemmin sitten, kun olen tekstin lukenut. Valitettavasti en ehtinyt sitä lukemaan sen syvällisemmin. Tietosuojavaltuutetun rooli kasvaa, haasteita on entistä enemmän. Meillä on PNR, direktiivi. Työstämme myös direktiivin, terrorismin vastaista direktiiviä. Salauksesta on tehty ehdotuksia, muun muassa viime viikolla Europolista. Kaikki tämä muotoilee sitä uutta tasapainoa, joka meidän löydettävä toisaalta turvallisuuden ja toisaalta tietosuojan välillä. On myös tärkeää käsitellä sitä, miten tietoisia olemme yksityisyyteen ja turvallisuuteen liittyvistä ongelmista. Haluaisin esittää muutaman kysymyksen. Mikä tulee olemaan teidän ja edustamanne toimielimen rooli kun käsittelemme tulevaa kehitystä. Mainitsitte, että tämä tuleva teksti ei ole täydellinen, mutta miten me löydämme joustavampia ehtoja tiedon käsittelylle asianmukaisissa olosuhteissa silloin, kun kyse on siitä, että huomioidaan tieteen tuleva kehitys. Miten täytäntöönpanosta voitaisiin tehdä sellainen ratkaisu, joka ei tuhoa tietosuoja-asetuksen harmonisointia. Meillähän on 54 vaihtoehtoa kansallisella tasolla. Miten järjestelmästä voitaisiin tehdä yhteisesti toimiva ja kattavampi? Entäpä sitten mitkä alat tähän kuuluisivat? Sitten salauksesta, miten arvioitte keskustelua salaustekniikoista? Meidän on löydettävä uusia ratkaisuja myös tällä alalla. Tiettyjä ehdotuksia on tehty Enisa Europol-kirjeessä. Entäpä sitten e-privacy-direktiivin päivittämisen kiirehtiminen, sitähän tarvitaan kovasti. Mikä on teidän kantanne Privacy Shield-järjestelyyn? Jotkut siitä jo kysyivätkin. Miten tämän prosessin tulisi nyt muotoutua viimeistelyvaiheessa? Mitä prosessin loppuvaiheessa tulisi tehdä? Kiitos. No Kiitos. Muut eivät ole pyytäneet puheenvuoroa. Mari, oliko vielä muita? Uh, I'm sorry. Olen pahoillani siitä, että tulin hiukan myöhässä. Johtui lentoaikataulusta, mutta niin kuin monet muutkin täällä mietin, mitenkä tuo asetusasia on nyt sitten edennyt. Erityinen huolenaiheeni liittyy jäsenvaltioihin. Oletan, että teillä on ollut eri jäsenvaltioiden tietosuojavaltuutettujen kanssa yhteyksiä. Mikä on tosiaan täytäntöönpanotilanne tällä hetkellä? Mitä ongelmia siihen liittyy? Liittyykö siihen ongelmia? Mm, pitäisikö ehkä meidän vielä tehdä jotain, siis eihän kaksi vuotta ole mm, pitkä aika ja tämä on aika monimutkainen juttu. Ja sama koskee direktiiviä ehkä vieläkin enemmän, koska mm, nyt on ehdotettu, että poliisivoimat alkavat eri jäsenvaltioissa tehdä tätä tietosuojatyötä, mitä lainvalvonta työhön myös tulee. Joten mikä teidän kokemuksenne nyt siitä, mitä jäsenvaltioista niiden tietosuojavaltuutetuilta on kuultu, että mitenkäs siellä asiat oikein sujuvat? Sophie please. Ja viimeiseksi Sophie Intervelt. Kiitos puheenjohtaja. Hieman epäröin, kun pyysin puheenvuoroa. Minäkin tulin myöhään paikalle. Voi olla, että kysymystä on jo käsitelty. Siinä tapauksessa voi vetää omani pois. Minulla olisi kaksi kysymystä. Toinen koskee Privacy Shield-järjestelyä ja katsooko, että, katsooko tietosuojavaltuutettu, että tämä on Schrems pitävä niin sanotusti. Oletteko toteuttaneet? aloittaneet tutkimuksen tästä aiheesta? Onko se saatavilla, jos näin on? Ja kolmanneksi, oletteko huolissanne siitä, että kansalliset tietosuojavaltuutetut äh, täytäntöön panevat sääntöjä eri tavoin? Onko kenties joitakin tietosuojavaltuutettuja, jotka sallivat tietojen siirtämisen ja toiset taas eivät? Ja tämä johtaisi huonoon lopputulokseen. Jos tätä on jo käsitelty, niin en tietenkään sano siinä tapauksessa mitään, mutta sitten tarpeellisuus- ja suhteellisuustestaus. Teidän yksikkönne on tähän perehtynyt mielelläni. Kuulisin teidän johtopäätöksenne aiheesta. Kiitos. Privacy Shield-järjestely. Kuinka paljon sitten siitä voitte sanoa ennen maanantai-ilmoitustanne? Kenties jotakin yleisluontoisia periaatteita voisitte esittää. Niistä olisi hyötyä. Maanantaina kuulemme tiedon tästä. Giovanni, olkaa hyvä. Um, thank you, Chair. Thank you, dear members. For... Kiitokset, herra puheenjohtaja. Kiitokset näistä mielenkiintoisista kysymyksistä. Kollega Holmajer, yhä useammat jäsenvaltiot panostavat tähän enenevässä määrin. Me olemme jääneet EU-ssa taka-alalle 100 reilut sata maata ovat ottaneet käyttöön uusia tietosuojamääräyksiä ja ollaan myöskin kiinnostuneita enenevässä määrin Euroopan unionin mallista. Syynä ei ole se, että tai syynä on se, että globaali trendi on osoittanut sen, että todellakin toimitaan nyt johtoasemassa. Me emme ole pyrki- saaneet aikaiseksi täydellistä ratkaisumallia, mutta mielestäni voin olla kuitenkin ylpeä tästä tämänhetkisestä tilanteesta. Me tulemme jatkamaan tällä tiellä. Eli kaikki ratkeaa täytäntöönpanon kautta. Tietenkin jotkut voivat olla aika lailla yllättyneitä ja näreissäänkin siitä, miten olemme toimineet ekstraterritoriaalisuustoimiin liittyen, koska kaikkiin, kaikilla halutaan tarjota samanlaisia toimintamalleja riippumatta siitä, missä nämä serverit ovat sijoittautuneena. Mutta jos katsotaan sitten tätä kansainvälistä ulottuvuutta, niin kun halutaan tietosuojan alalla päästä eteenpäin, niin tarkoituksena tietenkin varmia, että turvatakeet ovat tehokkaammat ja tarkastella juuri sitä, että miten voimme varmistaa, että sääntöjä myöskin sovelletaan eh, suuren datan yhteydessä. Me olemme saaneet hyviä tuloksia muun muassa EU-Yhdysvallat-sopimuksen äh, tiimoilta aikaiseksi ja tietenkään tietosuoja-asetusta ei hetkessä saada pantoa täytäntöön, joten kyllä tässä on suuria haasteita edessämme, mutta meidän pitäisi ryhtyä toimiin mitä pikimiten. Heinäkuussa käyn Singaporessa käs, asiaa käsittelevässä seminaarissa keskustelemassa juuri siitä, miten tietosuoja-asetus sopii yhteen muiden lähestymistapojen kanssa ja tarkastellaan samalla myöskin muita aiheeseen liittyviä välineitä. Tehän toivoitte, että me toimimme ikään kuin suurlähettilään ominaisuudessa tietosuoja asioita käsiteltäessä. Ja näin tulemmekin toimimaan, pyrimme välittämään juuri tätä tietoa eteenpäin yritystasolla. Ja mitä tulee järjestäytyneeseen rikollisuuteen, ja mafiavastaiseen lainsäädäntöön, niin lainvalvontoviranomaiset ja sytävirastot, heillä pitäisi olla mahdollisuus saada kaikki tarvitsemansa tieto käyttöönsä, kaikkia lain määräyksiä noudattaen luottamuksellisuutta vaalien ja tarkastelen juuri aina tarpeellisuutta ja suhteellisuutta. Eli uusi teknologia pitää tietenkin aina huomioida ja tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että toimijoiden täytyy varmistaa, että uuden tietokannan perustaminen ei sinänsä ratkaise ongelmia. Joskus lisädata tarkoittaa vähempää, eli kyse on siitä, että analyysi on ollut puutteellista ratkaisumalli ei löydy algoritmien kautta. Silloin olemassa kysymyksiä, joissa kaivataan niin sanottua inhimillistä lähestymistapaa. Ja tälläkin saralla tarvitaan toimia, mutta yhtä lailla tarvitaan myöskin tapauskohtaista lähestymistapaa. Ja kollega Sipilä olet aivan oikeassa sanoessanne, että on olemassa lukuisia välineitä, käytännössä se johtuu siitä, että järjestelmä on horisontaalinen. Mitä tulee salaukseen, niin mielestäni tässä ei pas ole kyse minkäänlaisesta vastakkainasettelusta, vaan siitä, että salausjärjestelmää tarvitaan teknisestä näkökulmasta katsottuna järjestelmiä ja tietoja on vaikea suojella tätä nykyään, jos salosjärjestelmiä ei ole käytettävissä. Olen aina todennut myöskin ulkomailla, että FBIllakaan ei ole oikeutta saada kaikkia tietoja käyttöönsä, mutta sille ei ole oikeutta vaatia yritystä toimimaan toisella tavalla ja pääsemään sitä kautta kaikkiin tietoihin käsiksi. Koska jos turvatasoa lasketaan, niin silloin kyllä lähdetään vesittämään koko järjestelmää. Enisassa ja Europolissa, mitä niihin tulee, niin kysehän on lähinnä lainsäädäntöön liittyvästä toiminnasta – Rob Wainwrightin kanssa me jatkamme keskusteluja. Me tulemme laajentamaan sitä. Me emme keskustele ainoastaan laitteista ja välineistä ja sovelluksista, vaan meidän täytyy tarkastella myöskin sitä, minkälaisia vaikutuksia toimilla on. Lyhyellä aikavälillä turvallisuus tulee tietenkin olemaan päällimmäisenä mielessä. Ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti parhaat käyttä, käytettävissä olevat välineet tulisi ottaa käyttöön. Ja mitä tulee äh, Privacy Shield-järjestelmään ja kysymykseen, alle 400 yritystä on tällä hetkellä kiinnostunut välittämään tietoja, strategisia tietoja eteenpäin muille toimijoille, kuten yhdysvaltalaisille. Mutta kuten sanot, puhuttiin, niin toukokuussa on aiheeseen liittyvä kertomus ja lausunto valmistunut. Kriittisiä kysymyksiä on esitetty ja niihin täytyy tietenkin vastata ja me nyt jäämme odottelemaan tuloksia, mutta sillä välin me olemme jo analysoineet tilannetta ja tässä voisi vastata suoraan kollega Inet Feldin kysymykseen ratkaisuna on se, että käytämme vuoden 1996 direktiiviä ja tarkastelemme sitä. Meidän on tarkasteltava olemassa olevaa lainsäädäntötekstiä, huomioitava siinä Schrems-tapauksen vaikutus, miten voimme varmistaa johdonmukaisen toiminnan Eli kunhan kertomus on saatu käyttöön, niin me tulemme toteuttamaan analyysimme ja me tulemme kiinnittämään huomiomme automatisoituun toimintaan – tietosuojavaltuutettujen ja muiden riippumattomaan asemaan ja muihin kysymyksiin. Eli näihin analyysissä me paneudumme. Me aiomme jatkaa hyvinkin proaktiivisesti, kuten EU-USA-sopimuksen osalta. Me emme vain totea, että Privacy Shieldia on vahvistettava – se on ihan itsestään selvä, mutta meidän täytyy samilla, samalla katsoa, mitkä ratkaisumallit olisivat toimivia. Kollega Ernst, kiitokset näistä kommenteista. Ongelmana on juuri se, että mitä jäsenvaltiot voivat tehdä. Me olemme luokitelleet kansalliset määräykset viiteen luokkaan. jotka ovat perusasetuksen mukaisia. Me tarkastelemme muun muassa sitä, millä saralla jäsenvaltiolla on enemmän tai vähemmän harkintavaltaa. Me toimimme tietenkin mahdollisimman ammattimaisesti. Me teemme kaikkemme, me yritämme yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa rohkaisemaan jäsenvaltiota tähän, tämän tyyppiseen toimintaan, mutta nyt herrikin kysymys näistä yksityiskohdista, eli mitkä asiat ovat sellaisia, joista jäsenvaltiot voivat tykönään päättää. Europolista puhuttaessa voin sanoa, että prosessi on vielä käynnissä. Me tulemme ensi vuoden alkupuoliskolla hyväksymään lausunnon, jossa lainsäätäjä rohkaistaan harmonisoituun lähestymistapaan kolmannella alalla ja laaja-alaisten tietokantojen suhteen. Nyt todellakin täytyy varmistaa, että kaikki tahot toimivat tehokkaalla tavalla. Meillä ei ole hirveästi resursseja käytettävissä, mutta mitä tulee tietotaitoon, sitä on kyllä rutkasti tarjolla, asiantuntijuutta löytyy ja minä olen luotavainen sen suhteen, että olemassa olevaa tietoa voidaan tehokkaasti käyttää tarkastusomissa hyväksi. Ja olen aivan samaa mieltä siitä, että tilanne on aika lailla absurdi, mutta kyllähän ratkaisumallejakin löytyy. Muun muassa yleissopimus, sen kautta voidaan kyllä tunnistaa tiettyjä ratkaisumalleja. Muutoksenhakukysymykset, ne hoidetaan myöskin yleissopimuksessa Tilanne on siis kehittynyt, mutta tilanne ei ole tietenkään vielä täysin tyydyttävä. Ja Privacy Shield-lausunnossa me tulemme kertomaan tarkemmin siitä, että miksi tilanne Privacy Shieldin osalta ei ole vielä aivan täysin tyydytön. Kollega Boni, olet aivan oikeassa sanoessanne, mikä tämänhetkinen tilanne on, niin mitä tietosuojavaltuutettu tällä hetkellä tekee. ympäri vuorokauden teemme työtä ja kyllähän nyt on todellakin hyvät mahdollisuudet tarjolla ja me haluamme katsoa, mitä unionin tasolla ja kansainvälisellä tasolla on mahdollisuuksina tarjolla tieteellinen tutkimus yhtenä toiminta-alana. Meidän täytyy olla tarkana sen suhteen, mitä tehdään. Meidän täytyy välttyä siltä tilanteelta, että tietosuojaa tulkitaan väärin, joten erittäin tärkeänä pidänkin juuri sitä, että tämä seikka huomioidaan. Salauskysymyksiin ja Privacy Shieldiin vastasinkin jo. Minä toden totta toivon, että kun artiklan 31 mukainen komitea on tai toivottavasti pystyy pikaisesti hyväksymään lausunnon, sitä paraikaa työstetään. Tiettyjä komitologian menettelysääntöjä on noudatettava, mutta mielestäni artikla 31 mukaisen komitean työllä voi olla suuri hy- hyöty. E-privacy-kysymyksiäkin käsitellään. Artikla 5 on ainoa määräys EU-tasolla, jossa luottamuksellisuutta vaalitaan unionin sisäisessä viestinnässä. Tämä on yksi meidän perusperiaatteistamme ja sitä tulisi jatkossakin vaalia, joten minä todellakin toivon, että keskitymme keskeisimpiin kysymyksiin. Me katsomme, mitä joustavia välineitä meillä on käytettävissämme, jotta me mene liian pitkälle sääntelyn saralla. Yhtä lailla tarkastellen artiklan viisi sanoma. Kollega Lauristin Olkaa vain luottavaisia sen suhteen, että hyviä tuloksia voidaan yleisen tietosuoja-asetuksen tiimoilta saada aikaiseksi. Me olemme tehneet tietosuojavaltuutettujen kanssa erittäin hyvää työtä. EDPPn työjärjestystä ollaan muovaamassa. Me katsomme juuri sitä, että miten voitaisiin kahdenkeskisesti ja molenvälisesti tehdä tiivimpää yhteistyötä. Kaiken kaikkiaan voin todeta, että toivoisin teiltä tukeanne. Kyse on siitä, että kaikki toimivat yhtä vastuullisesti Tietosuojavaltuutettujen tulee toimia joustavasti, mutta kaiken aaja on se, että toi tilivelvollisuus huomioidaan. Tilintarkastustuomioistuin keskuspankki ja muut ovat tässä keskeisellä siellä, sillä heidänkin osaltaan tietosuojalla on keskeinen rooli, joten heidänkin pitäisi tällä saralla toimia edelleenkävijän tavoin. Ja sitten tähän tarpeellisuus- ja suhteellisuuskysymykseen, kollega Inet Feld, me olemme valmiita huomioimaan tarpeellisuuskysymykset ja ihan lähipäivinä tulemme tarjoamaan teille ensimmäisen aiheeseen liittyvän asiakirjan ja sitten seuraavana tulee sitten suhteellisuuskysymys Kyse on siis todellakin käytännön läheisestä ratkaisumallista eikä pelkästä sananhelinästä. Kiitoksia. Kiitos. Nyt valtuuskunnan jäseniä puuttuu, mutta me olemme puhuneet salauksista ja Privacy Shield-järjestelystä viime viikolla syvällisestikin. Ja käsittelimme myös kongressiin liittyviä kysymyksiä tietosuojan näkökulmasta. Kovasti odotetaan jo parlamentin näkökulmaa ja me odotamme puolestamme teidän kannanottoanne maanantaina. Kiitos kovasti teille itse ja teidän henkilökunnallanne vierailusta ja tästä puheenvuorosta. Me palaamme näihin aiheisiin hyvin pian sitten, kun käsittelemme valtuuskunta-asioita viime viikolta. Kollegat, nyt älykkäät rajat aiheeseen kohdat 9 ja 10. Vuonna 2013 komissio esitti älykkäät, älykkäiden rajojen pakettia 2008 tiedonannon pohjalta. Se sisältää maahan tulomaasta lähtöjärjestelmän ja rekisteröityjen matkailijoiden ohjelman. Dias de Mera on esittelijä. Hän saa ensin puheenvuoron, kun älykkäiden rajojen pakettia ensimmäistä kertaa käsiteltiin, ennen neuvosto ja parlamentti esittivät huolia, jotka liittyvät teknisiin, operationaalisiin ja kustannuskysymyksiin. Tässä edettiin kahdessa vaiheessa. Ensin otettiin tekninen tutkimus ja kustannustutkimus, joka saatiin 2014 valmiiksi. Ja sitten järjestettiin käytännön testaus 12 kuukauden aikana, eh, josta komissio ja EU-lisä olivat vastuussa. Ja se valmistui marraskuussa 2015. 6. huhtikuuta 2016 komissio hyväksyi tarkistetun lainsäädäntöehdotuksen. Siinä on mukana asetus eh, maahantulojärjestelmäksi ja korjattu muutos Schengenin rajasääntöihin. Tämä aihe on hyvin monimutkainen, siitä tarvitsemme jälleen päivitystä. Esittelijä Diasemeira on paikalla. Haluan antaa hänelle puheenvuoron ennen kuin kuuntelemme komission puheenvuoron. Ellette halua, että komissio käyttää ensimmäisen puheenvuoron. mera haluatteko aloittaa vai komissio aloittaa? Bueno, pues sí. No tuota. Ehkäpä olisi parempi, että komissio puhuisi ensin puheenjohtaja. Okay, so we go to the... Selvä. Komissio ensin. Olkaa hyvä. It's, uh, uh, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja. Uh, thank you. Kiitos tosiaan puheenjohtaja. Tosiaan tämä vuoden 2016 älykkäät rajat paketti hyväksyttiin äh, huhtikuun alussa. Se sisältää kolme kysymystä ensinnäkin äh, EES, järjestelmä, sitten äh, Schengenin rajasäännöstön muuttaminen sekä kolmanneksi sitten vielä rajavalvonnan vahvistamisen uusi tietojärjestelmä. En puhu tästä, tämähän teille esiteltiin äh, kokouksessa jokin aika sitten. Se on osa pakettia siis. Ensin muutama sana tästä valmisteluvaiheesta. Puheenjohtaja, te jo mainitsittekin, että tämä asia on ollut käsitteillä varsin pitkään. Mainitsitte myös, että mm, on, aihe, on ollut tekninen selvitys sekä koevaihe, ja näistähän on keskusteltu aiemmin täällä valiokunnassa. Mutta eipä tässä kaikki. Lisäksi komissio olen käynyt lukuisia keskusteluja neuvoston sekä parlamentin tämän valiokunnan kanssa. Erityisen hyödyllinen kokous oli Liben kokous helmikuussa 2015, oli parlamenttien välinen kokous älykkäistä rajoista. Se oli iso tilaisuus, joka antoi meille paljon tärkeää tietoa. Samoin on pidetty koko joukko teknisiä kokouksia eri aiheista Äh, Jasten Meera ja Fajonne, eli 2013 paketin esittelijät, samoin kuin varjoesittelijät, ovat olleet mukana näissä kokouksissa. Samoin EDPS on ollut perusoikeusvirasto, on ollut mukana, äh, äh, kansalliset lainvalvontaviranomaiset ovat olleet mukana sekä monet kansalaisjärjestöt. Olemme toteuttaneet julkisen kuulemisen, jossa myös kansalaiset ovat olleet mukana – kertomassa kantojaan. Vaikutusarviokin, kattava vaikutusarviokin on toteutettu. Se hyväksyttiin tammikuussa tänä vuonna. Täytyy sanoa, että tuo vaikutusarvio sisälsi myös erityisarvion juuri perusoikeuksien toteutumisesta, joka muuten pohjautui tutkimukseen, jonka perusoikeusvirasto tuossa teknisen koevaiheen aikana toteutti. Voin siis todeta, että tämä, nämä 2016 ehdotuksemme ähm, pohjautuvat kyllä hyvin äh, kattavaan inklusiiviseen äh, kuulemiseen. Ne on valmisteltu yhteistyössä kaikkien eri sidosryhmien kanssa, vaikka ehdotukset nyt toki tulevatkin ähm, komissiolta. Katsotaanpa nyt tätä rajan ylitysjärjestelmää EES-järjestelmää. Kyse on niin viisumilla tulevista kuin viisumivapaistakin matkoista, alle 90 päivää siis Schengen-alueelle. Kyse on esimerkiksi ihan liikematkailijoista ja niin edelleen. Vuonna 2015 arvioitiin, että tässä puhutaan suunnilleen 200 miljoonasta rajan ylityksestä Schengeniin ja Schengenistä. Tämä äh, Schengenin äh, EES-järjestelmä tulee sisältämään kolmansien maiden kansalaisten tiedot, myös biometriset tiedot. Äh, se, siihen tulee siis tieto maahan tulosta, maasta lähdöstä, siis maahan tulon ja maasta lähdön rajanylityspaikka ja päivämäärä. Näin korvataan manuaalinen passin leimaus ja parlamentin hyväksymä tietosuoja-asetus, joka hyväksyttiin äh, huhtikuussa tänä vuonna luonnollisesti, tulee äh, täysin huomioon otetuksi. Mitä tämä järjestelmä nyt sitten tuo muassaan? Ensinnäkin se tuo muassaan äh, automaattista, nopeaa tietoa rajavalvontaviranomaisille, identiteetti, matkustushistoria, viisumin voimassaoloaika ja niin edelleen. Samoin järjestelmään järjestelmä sisältää maahan tulokiellot sekä ylipäätään kaikki Schengenin alueen liikkeet. Näin tämä tieto tulee myös rajavalvontaviranomaisille siitä, jos henkilö ylittää luvallisen oleskeluaikansa. Ja näin hänet on ehkä helpompi jäljittää Samoin politiikan tekijöille tulee tietoa siitä, minkä maalaisia henkilöitä jää Euroopan unionin laittomasti eh, viisumin umpeuduttua eh, ja kuinka paljon. Ja yksi järjestelmän päätavoitteista on tietenkin se, että näin nopeutetaan maahan tulo eh, tarkastuksia, mitä kolmansien maiden kansalaisiin tulee. Automaatio on tässä todella avaimena. Ja niin kuin aiemmin totesin, näin korvataan ihan tuo manuaalinen, pas, manuaalinen passien leimaaminen. Tästä tulee eh, lain eh, valvontaviranomaisiin järjestelmän kautta voidaan myös tunnistaa terroristeja, terroristiepäiltyjä, rikollisia ja niin edelleen. Ja eh, siinä todella säilytetään rikollisten sekä rikoksesta epäiltyjen ja myös uhrien matkustushistoria ja liikkeet. Erot 2013 ehdotukseen ovat seuraavat. Ihan järjestelmäarkkitehtuurikin on erilainen nyt. Komissio ehdottaa vain yhtä järjestelmää, nimittäin EE e RTS, rajan ylitystietojärjestelmää, RTP-järjestelmää eli rekisteröityjen matkustajien ohjelmaa ei enää ehdoteta, mutta jäsenvaltiot, jotka haluavat ottaa käyttöön kansallisia RTP-järjestelmiä eli rekisteröityjen matkustajien ohjelmia, voivat näin tehdä. Toinen tärkeä asia on yhteen toimivuus. Tästähän usein Euroopan parlamenttikin on keskustellut, jotta saataisiin aikaan tehokkaammat, nopeammat Ähm, rajatarkastukset, äh, järjestelmät, siis EES ja VIS-järjestelmää yhdistetään toisiinsa, toisiinsa, äh, niissä on suora yhteys ja tämä todella siis nopeuttaa, kun rajan ylitystietojärjestelmä ja viisumitietojärjestelmä ovat yhteydessä toisissaan. Ja tällä on myös tietosuoja hyöty, koska näin ei tarvita äh, tietoa kaksinkertaisesti, vaan VIS tieto pysyy vissä tiedostossa ja EES-tieto EES-järjestelmässä, eli tällaista duplikaatiota ei tarvita. Ja tämä on tietenkin tietosuojan kannalta erittäin hyvä asia. Mitä tulee biometrisiin tunnisteisiin, 2013 ehdotuksessahan ehdotimme kymmentä sormenjälkeä. Tästä on usein keskusteltu, joten teitä ei yllätä, että uudessa ehdotuksessa on kevyempi ehdotus, eli neljä sormenjälkeä sekä kasvokuva. Rajanylitysjärjestelmä toimii tällaisten sähköisten porttien kautta, eli itsepalvelujärjestelmän kautta. Näin kolmansien maiden kansalaiset voivat käynnistää rajan tarkastuksen itse ennen kuin tulevat sitten ihan fyysisesti luukulle, jossa rajavalvontaviranomaiset tekevät tarkastuksensa. Tietosuoja. Olemme vähentäneet henkilötietojen, säilytettävien henkilötietojen volyymiä määrää huomattavasti. 2013 ehdotuksessa puhuttiin 36 eri tiedon osasta. Nyt näitä on enää 26, eli 10 vähemmän verrattuna 2000 13 ehdotuksen 26 e, eri tiedon osaa riittävät. Komissio ehdottaa, että tiedot e, säilytetään e, kaikkiin tarkoituksiin viiden vuoden ajan. Tämä viiden vuoden tiedon säilyttämiskausi on hyvin hyödyllistä matkustajille, jotka eivät näin joudu uudistamaan äh, tietojaan äh, niin usein. Ja näin äh, samoin sitten myös rajavalvontaviranomaiset, rajatarkastajat voivat toimia tehokkaammin, kun ajatellaan nämä sähköisen järjestelmän käyttöönottoa fyysisen passien leimaamisen sijaan, joten katsomme, että että viisi vuotta, mikä on nykyään yleisin passien voimassaoloaika, on hyvä myös muuten tiedon säilyttämisajaksi. Kun sitten puhutaan jäsenvaltioiden laivalmontaviranomaisista ja Europolista, molemmilla on pääsy EES-järjestelmään tietenkin tiukkojen määräysten pohjalta. Ja sitten vielä kustannuksista. 2013 ehdotus oli 1,1 miljardia. Tällainen suunta antava kustannus. Nyt tämä on 791 tai 793 miljoonaa euroa tai tämä oli myöhemmin, nyt tätä on uudistettu, kun järjestelmä tulee olemaan yksinkertaisempi, niin arvioitu kustannus tulee olemaan 480 miljoonaa euroa, eli huomattavasti edullisempi kuin tuo, kuin tuo aiempi. Siis EES, rajaylitystietojärjestelmän käyttöönotto, sen kustannus. Jos katsotaan vielä Schengenin rajasäännöstöä, eli paketin toista laillista ulottuvuutta, siihen liittyvät muutokset ovat pitkälti teknisiä. Tarvitaan nämä tekniset muutokset, kun EES-järjestelmä eh, tulee sisältämään myös visjärjestelmän. Eh, toinen asia on tietenkin eh, sitten tämä sähköisten porttien itsepalvelujärjestelmän käyttöönotto kolmasien maiden kansalaisille siis. Nykyään tämä on mahdollista vain EU-kansalaisille. Ja niin kuin mainitsin, Schengenin rajasäännöstön tulee luoda lailliset puitteet myös näiden kansallisten RTP-järjestelmien eli rekisteröityjen matkustajien ohjelmien äh, suhteen, jos jäsenvaltiot tällaisen käyttöön haluavat ottaa. Ehkäpä tuosta RTPstä muuten vielä muutama sana. Eli äh, Tosiaan tästä ehdotuksesta luovuttiin vaikutusarvion pohjalta. Äh, syynä se, että ei tiedetä, onko kriittistä massaa kolmansien maiden kansalaisia, jotka haluaisivat liittyä tähän RTP rekisteröityjen matkustajien ohjelmaan, jotka siis lepäisivät tämän ennakkotutkinnon. Ja jos tavoitteena nyt on helpottaa ja nopeuttaa kaikkien eh, matkustajien rajatarkastuksia, niin RTPn luoma lisäarvo on hyvin pieni eikä ole järkevää perustaa tällaista rinnakkaista järjestelmää, joka tulee hyödyttämään vain harvoja siihen rekisteröityneitä matkustajia. Mutta kuitenkin, niin kuin totesin, ne, jäsenvaltiot, jotka RTP-ohjelmia haluavat ottaa käyttöön, vaikkapa etusijalla olevien kolmansien maiden kanssa, joiden kanssa niillä on sopimuksia, niin näin voivat tehdä. Mutta kuitenkin näiden yhteisten yhdessä sovittujen Schengen-sääntöjen puitteissa. Lopuksi vielä sitten jatkotoimiin liittyen. Viime kuussahan tästä neuvostossa puhuttiin ja komissio on ilmaissut toivomuksensa sen suhteen, että yhteislainsäätäjät mitä pikimmin pyrkisivät sopimukseen tiedonannossa. Puhutaan tämän vuoden lopusta suuntaantavana aikatauluna, jos tässä onnistuttaisiin, näin me voisimme ja EU-Liisa virasto voisi käynnistää valmistelutyöt ensi vuoden alussa niin, että järjestelmä saataisiin käyttöön ensimmäinen tammikuuta 2020. Kiitos. Ähm. Kiitos. Kunnianhimoinen aikataulu ja paljon työtä. Sitten esitteli. Hän halusi komissio käyttää ensin puheenvuoron. Tiastemer, alkaa hyvä. Kiitos oikein paljon, puheenjohtaja. No, tuossa alkupuheenvuorossanne ja oikein hyvin kerroitte asian taustan. Tämä lainsäädäntöhanke epäonnistui ensimmäisessä vaiheessaan ja nyt se on onneksi jälleen noussut käsittelyyn, nostettu käsittelyyn. Meillähän on koko joukko kokemuksia pilottihankkeista ja on käyty hyvin laajoja, hyvin syvällisiä keskusteluja parlamentissa ja kaikkien eri sidosryhmien kanssa. Tässä komission edustaja Rotenburg se Mm, minä ja varjoesittelijät olemme tehneet tämän lainsäädäntöehdotuksen eh, suhteen hyvin paljon työtä, joten eh, uskon kyllä, että nyt on täysin mahdollista eh, käsitellä asiaa varsin nopeassa menettelyssä. Me nimittäin tunnemme tämän asian, sen taustan, eikä tässä suinkaan lähdetä nollasta. Tämä lainsäädäntö ehdotus, sitä on yksinkertaistettu, sitä on säädetty, sitä on sopeutettu myös budjettirajoitteisiin, joka oli kyllä tuossa ensimmäisessä käsittelyssä se yksi suuri koetinkivi. Nyt puheenvuorossani aion puuttua näihin kahteen asian ulottuvuuteen, EES-järjestelmä, siis rajaylitystietojärjestelmä, maahan tulo ja maasta poistuminen. Ja sitten toisaalta ne kolmansien maiden kansalaiset, joilta maahan pääsy evätään. Ja samoin sitten EES-järjestelmän käytettävyys ja pääsyjärjestelmään. Tämä 399 2016 ehdotus esr rajan ylitystietojärjestelmäksi on mielestäni erittäin tervetullut, erittäin hyvä uusi ehdotus, jossa otetaan huomioon muun muassa tämä mm, tarpeettomien biometristen tietojen vähentäminen ja samoin sitten tuo yhteensopivuus EES- ja VIS-järjestelmien välillä, erittäin hyvä asia. Samoin kuin se, että lainvalvontaviranomaiset jäsenvaltioista pääsevät käyttämään järjestelmää. Samoin se, että tässä on äh, kustannuksia saatu äh, alas hyvin paljon 1,1 miljardista alle 500 miljoonaan euroon. Ja kaikki tämä on kyllä antanut tälle lainsäädäntöehdotukselle huomattavaa lisäarvoa. Täytyy todeta, että täällä Euroopan parlamentissa me Luonnollisesti tulemme vielä sitten syventymään tähän uuteen ehdotukseen ja tekemään siihen mahdollisesti parannuksia erityisesti tietosuoja kysymyksessä. 14.4.2016 tietosuoja-asetus hyväksyttiin täällä Euroopan parlamentissa. Biometristen tietojen käsittely tässä todella poistetaan kymmenestä vaaditusta sormenjäljestä kuusi, eli jäljelle jää neljä sormenjälkeä ja sitten tosiaan tuo kasvo kuva, kasvotunnistus. Yksi asia, joka on hyvin, hyvin tärkeä, jota komission edustaja ei maininnut, mutta joka kuitenkin on komission eh, ehdotuksessa mukana. Eli siis tämä rajatarkastusten eh, sujuvoittaminen. Eh, ehdotuksen tarkoituksenahan on nimenomaan Eh, helpottaa, nopeuttaa huomattavasti rajatarkastuksia niin, että rajatarkastus tulee mahdollisimman sujuvia. Lisäksi tulemme varmistamaan sen, että eh, Tämä on todella tämä EAS-järjestelmää yhteen sopiva VIS-järjestelmän kanssa sekä sitten kansallisten eh, maahantulo- ja maasta poistumisjärjestelmien kanssa. Aikataulusta sen verran, että haluan tavata paitsi komission edustajia, myös neuvostoedustuksia ja Rob ennen kuin tuli tähän saliin, kertoi olevansa täysin käytettävissä näihin tapaamisiin. Ja voisin muuten todeta, että monien, monien kokousten puitteissa olemme tavanneet eri tahoja ja erityisesti haluan keskustella tässä vielä tieto, tietojen suojelemisesta, poliisi- ja lainvalvontaviranomaisten pääsystä järjestelmään ja samoin sitten tästä yksinker- järjestelmän yksinkertaistamisesta. Tähän mm, mm-hmm, Rottenburg viittasikin sitten yhteen toimivuus sekä tämä testaverkosto eli tietojärjestelmä – meidän tulee todella saada aikaan sellainen turvallinen verkosto, että tietoja voidaan vaihtaa kansallisten viranomaisten kanssa. Samoin sitten, niin kuin tiedätte, niin tämä rekisteröity matkustajien ohjelma RTP tulee poistumaan, mutta me tarvitsemme joka tapauksessa hyvin tarkat tiedot siitä, milloin ihmiset saapuvat ja poistuvat alueeltamme. Biometrisiin tietoihin liittyen vaadimme hyvin korkeaa standardia, muuten biometristen tietojen käytöstä ei ole hyötyä. Ja haluamme toden totta paitsi nopeaa sujuvaa rajanylitystä samalla täysin turvallista Praja-yritystä. Ja mm, aion tässä nyt tavata eri sidosryhmien edustajia vielä ja eri, eri tahoja. Ennen syyskuuta en mietintöluonnosta saa teille esiteltyä. Valitettavasti minulla on tässä myös tällainen henkilökohtainen pieni ongelma, eli kansalliset vaalit kesken kaiken, joten mietintöä en tosiaankaan ennen syyskuun alkua pysty teille esittelemään. Jotkut teistä olette jo vanhoja kettuja tällä alalla, tunnette asian hyvin, toiset uusia, mutta minun oveni on auki. Haluan tehdä yhteistyötä teidän kaikkien kanssa, arvoisat kollegat. Kiitoksia vielä ja haluan vielä esittää kiitokseni Katrin sihteeristössä tuntee tämän asian aivan erinomaisesti ja on ollut valtavan suureksi avuksi. Kiitos paljon puheenjohtaja. Thank you, Mr. Diaz-Mera. Kiitos, Diaz-Mera. Aihe on laaja, paljon teknisiä kysymyksiä ja myös herkkäluontoisia tietosuojaan liittyviä kysymyksiä ja sen sellaisia. Tämä on siis tärkeä aihe. Kiitos toistaiseksi tekemästäni työstä. Kaksi varjoesittelijää on paikalla. Molemmat varmasti haluavat käyttää puheenvuoron. Liberaalien varjoesittelijä on Milnar. Olkaa hyvä. Äh. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää teitä, edustaja Demera. Katsomme, että mietintö on hyvissä käsissä ja mielellämme teemme jatkossakin yhteistyötä kanssanne. Älykkäät rajat, EES-järjestelmä. Tämähän on tavallaan neljäs tietokanta. Kyse on yleisestä huolesta, joka on olemassa olevien määräysten täytäntöönpanon puutteet jäsenvaltioissa. Silloinkin kun näin tapahtuu, silloin kun jäsenvaltiot täytäntöönpanovat määräyksiä, niin tietojen laatu ei välttämättä täytä tiedon välittämisen tai tietyn tiedon laatuvaatimuksia. Miksi me tarvitsemme uuden tietokannan ennen kuin olemme syvällisesti arvioineet olemassa olevien järjestelmien tilanteen ja niiden parannusmahdollisuudet? Kun huomioimme senkin, että Europol ei ole vielä täysin käyttänyt hyödykseen tätä keskitettyä tietokantaa ja siihen pääsyä. Komissio ei ole vielä esittänyt kertomusta, miten yhteen toimivuutta voitaisiin vielä parantaa Kuulimme artiklasta 7 jo tästä näkökulmasta. Arvio paljastaa, että yhteen toimivuus on ongelmallinen kysymys. Haluaisin kuulla, miten eh, estetään ongelmat tältä osin. EES-järjestelmä tällä hetkellä sisältää biometrisiä tietoja EUn kansalaisten osalta silloin, kun halutaan tunnistaa ne, joilla on viisumi, jotka tulevat ulkopuolelta ja jotka ylittävät viisumin aikarajat. Haluaisin tietää hieman tarkoitusperistä. Miksi me haluamme tietää, kuinka moni henkilö jää tänne sitten, kun viisumi on erääntynyt? Jos me saamme nämä numerotiedot käyttöömme, niin mitä me niillä sitten teemme? Tässähän oikeastaan pelataan vain populistien pussiin Puhun nyt itävaltalaisena. Me tiedämme, miten käy, jos tällaista tietoa ryhdytään käyttämään. Jos nämä tiedot, numerotiedot, menevät suuren yleisön käyttöön ja mikä tiedä, miten niitä sitten siellä käytetään, niin ongelmiinhan sinä ajaudutaan. Haluan tietää, mitä näille tiedoille sitten tapahtuisi. Pelkään, että tämä on jälleen kerran esimerkki kiirehditystä käsittelystä lainsäädännöstä, joka laaditaan hätäisesti ja jolla reagoidaan kriisiin tällä hetkellä. En kuitenkaan katso, että tämä on oikea tapa toimia. Kiitos. Thank you very much. And... Kiitos. Kuoryhmän varjoesittelijä on e- edustaja Verja, olkaa hyvä. Oui. Merci, monsieur le Niin, kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle puheenvuorosta. Se oli hyvin kattava. Kiitos esittelijälle. On ilo tehdä yhteistyötä. Hänen kanssaan olemme tehneet tätä yhteistyötä jo useamman vuoden ajan tässä aiheessa. Tämän aiheen otsikko, historiallinen otsikko, sisältää jo melkomoisen haasteen, eli älykkäät rajat. En minä tiedä, mitä se tarkoittaisi. Liberaaliryhmän Varjoesittelijä totesi, että tarjottaisiin älykkäitä tietoja, mutta pelkäänpä, että näin ei tule käymään. Alusta saakka tämä aihe on aika lailla syvällisen muutoksen kokenut. Alkuun meille selitettiin, että ennen kaikkea kyse on rajan ylittämisen helpottamisesta. Sitten todetaan, että kyse onkin siitä, että tarjotaan tietoja, ja taistellaan äh, laitonta maahanmuuttoa vastaan. Meillähän on täsmennetty, että äh, tarkistetaan maahantulo, päivämäärä, maasta poistumispäivämäärä, jotta tiedetään, ketkä ovat unionin alueella laittomasti. Voin vain todeta, että meillä on kymmenkunta lainsäädäntötekstiä Euroopan parlamentin äh, puhemiehistössä, jotka kaikki menevät samaan suuntaan, jos niihin perehtyy. En ymmärrä enää yhtään mitään tällaisesta masinoinnista. Luodaan tietokantoja, järjestelmiä, ja näissä tietokannoissa ei kuitenkaan ole samoja tietoja ja kuitenkin haluaa yhteen toimivuutta. Loppujen lopuksi meillä ei olekaan sitten yhtä järjestelmää, vaan yhteisiä normeja. Tässä nyt kyllä pidetään jotakuta pilkkanaan. Jos me haluamme, että järjestelmä toimii tehokkaasti, niin täytyy olla yhteinen järjestelmä. Yhteiset normit. Kyllähän me tiedämme, mitä ne tarkoittavat. Jäsenvaltiot toimivat aivan niin kuin haluavat. Tähänkin asti ovat toimineet. Tämä pätee terrorismin vastaiseen taisteluun. Me tiedämme aivan hyvin, että kyse on nimenomaan yhteistyöstä jäsenvaltioiden kesken. Olen tyytyväinen siitä, että miljardista sadasta miljoonasta on nyt voitu kuluja tinkiä puoleen. 400 miljoonaa edelleenkin on minusta suuri summa. Haluaisin tietää, mihin nämä 400 miljoonaa sitten käytettäisiin suhteessa siihen, mitä meillä jo on olemassa. Olen huolissani eh, nimenomaan tästä yhteentoimivuuskysymyksestä. Haluaisin myös tietää, miten kaikki tämä harmonisoidaan kenties ajan mittaan. Mehän nopeasti aiomme hyväksyä tekstin äh, tietokannoista ja äh, kyse ei ole enää älykkäistä tiedoista, vaan kyse on asian kuuluvista tiedoista ulkorajoilla. Kaikki tämä toteutettaisiin vuonna 2020. No tekniikka ja teknologia kehittyy tällä hetkellä. Pelkäänpä, että 2020, kun kaikki tämä otetaan käyttöön, niin eh, tämä onkin sitten aivan täydellisen tehoton järjestelmä ja meidän on pakko taas aloittaa kaikki alusta, aivan niin kuin kävi tässä VIS- ja SIS-järjestelmän kohdalla. Me käyttämme unionin rahoja huonosti ja pidämme kansalaisia pilkkanamme ja ei pidä sitten ihmetellä niistä tuloksista, joita saadaan tietyissä jäsenvaltioissa, kun lähdetään juoksemaan radikaalioikeiston esittämien ajatusten perus, per, perässä, niin sitten käy niin, että ihmiset pitävät alkuperäistä parempana kuin kopiota, ja tämä minua tuskastuttaa. Thank you very much. Um... Kiitos. Ennen kuin Diastemera saa puheenvuoron ja voi esittää johtopäätökset, niin haluaisin vielä varmistaa, haluaako neuvosto osallistua keskusteluun aivan lyhyesti. Thank you very much, Mr. Chair, and thanks to the... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset, arvoisat edustajat. Niin, näitä ehdotuksia on odotettu pitkään neuvostossakin jo vuodesta 2008 muistaakseni. Neuvosto on ollut sitä mieltä, että raja valvontajärjestelmää ja leimausjärjestelmää on uuden aikaistettava Kolme vuotta on neuvostossa ja parlamentissa tehokkaasti neuvoteltu, on tehty tutkimuksia ja siltä pohjalta sitten tämä uudistettu ehdotus on muovattu. Me uskomme, että tämä on monestakin syystä tarpeellinen ehdotus. Tarkoituksena on taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan. Tarkoituksena on tunnistaa ne henkilöt, jotka ylittävät viisumin voimassaoloajan. Ja kyse on myöskin laillisen maahanmuuton ja matkustamisen helpottamisesta. Ministerit osaneuvostossa käsittelivät tätä asiaa ja olivat, ministerit olivat sitä mieltä, että tässä vaalitaan yhteis, yhteen toimivuutta ja tietojen vaihtoja. Tästäpä syystä olemmekin sitä mieltä, että tämä luo oivan pohjan jatkotyölle. Näin voidaan päästä yhteisymmärrykseen vuoden loppuun mennessä. Ja jotta tuloksen saadaan aikaiseksi, niin puheenjohtajavaltio on aloittanutkin työt aiheen tiimoilta. Ja ensimmäinen käsittely Frontex-työryhmässä päättyneet tällä viikolla. Ja me toivomme, että puheenjohtajuuskauden aikana saadaan aimoharppauksin asioita vietyä eteenpäin. Me pidämme tiivistä yhteistyötä esittelijä Dieste Meran ja mielenkiinnolla jäämme odottamaan, mitä tuleva puheenjohtajavaltio tekee asian tiimoilta. Ja teemme tietenkin tämän erittäin tärkeän aiheen tiimoilta edelleenkin tiivistä yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitoksia. Haluaako komissio vielä lyhyesti kommentoida? No ei. Dieste Meira, johtopäätökset, olkaa hyvä. Pues. <clears throat> Puheenjohtaja, eipä tässä muuta johtopäätelmää kuin vain se, että haluan todella kiittää Liinaria ja Versiata äh, heidän esittämistään huomioista osallistumisesta tähän keskusteluun. Minä todella äh, kirjasin ylös heidän äh, puheenvuoronsa, heidän huomionsa ja tietenkin keskustelun ja kritiikin pohjana on tieto. Ja kun me tässä nyt yhdessä syvennymme, ja korostan sanaa yhdessä, syvennymme tähän lainsäädäntöehdotukseen, olen äh, vakuuttunut siitä, että äh, pääsemme sellaiseen lopputulokseen, äh, joka saa hyvin laajan enemmistön taakseen täällä Euroopan parlamentissa. Minulle on suuria, suuri ilo ja kunnia saada tehdä yhteistyötä täällä kollegojen kanssa. Ja neuvoston edustaja sanoi hyvin, hyvin selvästi hänkin sen, että tällä lainsäädäntöehdotuksella on kaksi puolta, ihan niin kuin kolikollakin. Yhtäältä pyritään helpottamaan matkustamista, sujuvoittamaan rajaylitystä, mutta toisaalta pyritään myös löytämään laiton maahantulo, tunnistamaan laiton maahantulo. Eipä tätä tämän tarkemmin ja paremmin voi sanoa. Todella olen hyvin iloinen siitä, että niin neuvosto kuin komissiokin ovat valmiit tekemään yhteistyötä. Eikä tässä mitään kuin, että käännetään hihat. Kiitos. Kiitos, Diastemera. Aivan niin kuin kollegat ovat sanoneet, me olemme nyt kokeneissa käsissä tässä aiheessa. Kiitos teille, kiitos varjoesittelijöille. Meillä on myös kuuleminen tulossa. Näin ollen aihe varmasti avautuu myös muille kollegoille. Näin voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla, kohta 11. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoito vuonna 2017. Se liittyy tai koskee myös tätä valiokuntaa. Edustaja Makovei on, paikalla, äh, on tulossa. Hän on nyt siis matkalla saliin. Hyvät kollegat, alustan jo aiheesta. Osana budjettimenettelyä käymme näkemysten vaihdon budjettivaliokunnan esittelijän kanssa Euroopan unionin yleisestä talousarviosta vuodelle 2017. päivän keskustelu on sellainen, että ensin annan puheenvuoron edustaja Geijerille. Tervetuloa Live-valiokuntaan. Hän esittelee budjetin prioriteetit ja tämän jälkeen edustaja Makovei, kun hän saapuu paikalle, käsittelee nimenomaan Libivaliokunnan prioriteetteja. Ja tämän jälkeen sitten varjoesittelijät ja jäsenet voivat osallistua keskusteluun. So, she will be arriving in two minutes. This is Makovei. Would it be better to wait for... Mr. would you mind Edustaja Kair, sopiko, että muutama minuutti odottelemme edustaja Makoveita? Jos tämä sopii teille, niin toimimme näin. Älkääpä kollegat poistuko paikalta. Edustaja Makove tulee aivan tuossa tuokiossa paikalle. This is what happens when you stick to time. Näin käy, kun toimii aikataulun mukaan. Aina on virhe toimia tällä tavalla. Jens, maybe um, we should... Jens, kenties voimme aloitella. Me emme tasan tarkkaan tiedä, milloin Makovei saapuu. Jos teille sopii, edustaja Gajer, aloittelemme ja edustaja Makovei tulee sitten, kun tulee. Nyt siis puheenvuoron saa Jens Gajer ja hän esittelee budjetin prioriteetit. Olkaa hyvä. Danke, Herr Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Hyvät kollegat, Tänään oli tarkoitus ilmoittaa talousarviosta, siis komission tietojen mukaan yleinen talousarvio julkaistaisiin huomenna, mutta komissio ilmoittikin jo, että talousarvio sen julkaisua lykätään neljällä viikolla. Virallinen perustelu on se, että pakolaiskriisin aiheuttamat talousarvion vaikutukset eivät ole vielä tulleet täysin huomioiduksi talousarviossa. Ja se, että tämä julkaisu tapahtuu vasta brittikansanäänestyksen jälkeen on pelkkää sattumaa. Se ei vaikuttanut millään tavalla tähän talousarvion julkistamiseen. No, ehkä ymmärsitte, mitä tässä halusin antaa ymmärtää. No oli miten oli, komissio antoi oman virallisen ilmoituksensa ja perustelunsa lykkäämiselle. Mutta tämä lykkäys tuskin aiheuttaa mitään suuria ongelmia. Meidän on luovuttava yhdestä päätöksestä, joka yleensä kuuluu talousarvion menettelyyn, eli keskustelu ja päätöksenteko parlamentin kolmikantaneuvottelu mandaatista – koska talousarvio esitys tulee myöhemmässä vaiheessa, niin tästä aiheutuu vain ainoastaan ongelmia neuvostolle. Menettely on sellainen, että neuvosto ensin tarkastelee komission ehdotusta ja muuttaa sitä, ja sitten parlamentti tarkastelee tätä muutettua talousarvioesitystä. Siinäpä tämä yleinen lähestymistapa me tulemme käyttämään normaalia menettelyä, sellaista, jota käytettiin myös vuonna 2014. Silloinhan Eurooppa-vaalit johtivat kuuden viikon taukoon, eli siksi esittelijä esittää yleisluontoiset suosituksensa – ja huomioidaan eri valiokuntien kommentit, niin kuin teidänkin, ne huomioidaan ikään kuin liitteiden muodossa, ja sitä kautta syntyy sitten parlamentin yleinen kanta. Siinäpä se normaali lähestymistapa tänä vuonna. Tähän astihan parlamentti on aina huhtikuussa hyväksynyt suurella enemmistöllä omat suuntaviivansa ja olemme aina ilmoittaneet siitä, että talousarvion kehys, eli tämänhetkinen unionin poliittinen tilanne, on budjetti talousarvion viranomaisen näkemyks, näkökulmasta katsottuna ei ole juurikaan muuttunut viimeisen vuoden aikana. Oikeastaan Budjettivaliokunta ja AFET ovat tarkastelleet tätä maahanmuuttokriisikysymystä, joten minun ei tarvitse kertoa, minkälaisia vaikutuksia tällä on myöskin taloudellisesti ollut. Minä tulkitsen tilanteen kuitenkin siten, että nyt on aika lailla turha toivoa, että rahoitukselliset haasteet vuonna 2017 poikkeaisivat tämän vuoden haasteista. Tämä on syytä pitää mielessä siitä syystä, että pääluokassa kolme, sieltähän löytyvät ne ohjelmat ja rahastot, joilla rahoitetaan sitä politiikkaa, joka liittyy tämänkin valiokunnan toimivaltaan. Eli pääluokka kolmonen on käytetty viimeistä senttiä myöten hyväksi. Ja vain ainoastaan joustovarojen avulla ylipäätään on voitu toimia siten, että lisävaroja on voitu hyödyntää hoidettavien tehtävien toteuttamiseen. Tarkoitan tällä sitä, että en oikein usko, että etteikö pääluokkaa kolme käytettäisiin tälläkin kertaa kokonaan hyödyksi. Ja tuskinpa paljon enemmän pelivaraa on enää käytettävissä uusien toimien rahoittamiseksi. Olen tietenkin aika lailla katkera tästä, sillä juuri jäsenvaltiothan vuonna 2013 taputtelivat toisiaan olkapäille sanoen, että vihdoinkin rahoituskehykset pienenevät, eli kustannukset seitsemän vuoden kaudella eivät tule kasvamaan suhteessa edelliseen rahoituskauteen, vaan tulevat pikemminkin laskemaan. Mutta nyt olemme jo pidemmän aikaa nähneet, että tämä oli pelkkää silmänlumetta. Ehkäpä se olisi toiminut, jos poliittinen tilanne ei olisi ollut näin kriisien täyttämä, mutta kyllä nyt rajat ovat tulleet aika lailla vastaan. Mitä tulee siis vuoden 2017 talousarvioon, niin sitä tarkasteltaessa täytyy nämä faktat huomioida ja yhtä lailla täytyy huomioida myöskin se, että meidän täytyy katsoa myöskin jatkotarkastelu ja komissiohan tulee vielä ilmoittamaan rahoituskehysten muutosmahdollisuuksiin – Mehän puhumme aivan tarkastelusta, komissio taas uudelleen tarkastelusta. Komis, jäsenvaltiot haluavat vain sekata, onko kaikki kunnossa ja sitten päättää, että mitä täytyy korjata. Euroopan parlamentti ja talousarviosta vastaavat asi- tahot ovat toista mieltä. Me vaan olemme ilmoittaneet, että nyt ollaan aika lailla heikolla jäillä. No eipä tässä ainoa ongelma. Taloudellinen tilanne on aika lailla kriisialtis monissa maissa. Tilanne on nimittäin sellainen, e, että yli kolme miljardia on löydettävä jostain, jotta strategisten tutkimusten rahasto saadaan riittävästi varoja – Ja tämä täytyy hoitaa kuntoon ilman, että puututaan 2020-strategiassa mainitut painopistealueet. Ja pari tähän liittyvää, minulle erittäin tärkeää välinettä, eli nuorisotyöllisyysaloite ja köyhyyden vastainen taistelu. Sekin mainitaan 2020 strategiassa ja erityisesti kyse on lasten mahdollisuuksista. Tästäpä syystä olemmekin päättäneet suosituksiin liittyen, että taloudelliset välineet, jotka ovat käytettävissä, jotka komissio on tarjonnut käyttöön Euroopan taloudellisen tilanteen tarkastelemiseksi, ne pitäisi linkittää tiiviimmin unionin talousarvioon. Meillä on olemassa tällainen talouskatsaus, kasvu, kertomus, ohjausjakso. Nämä olivat välineitä, jotka kertovat, mitä jäsenvaltiot voisivat tehdä taloudellisen asemansa ja kilpailukykynsä parantamiseksi. Mutta mielestämme nämä välineet eivät riittävän hyvin ole tulleet linkitettyiksi talousarvioon. Jos linkitys olisi olemassa, niin talousarvion merkitys kasvaisi. Eli tässä ovat tämänhetkiset, tämänhetkinen tilanne. Ja kuten sanottu, talousarvion julkaisu on lykkääntynyt neljällä viikolla, joten vielä enemmän kiirettä pitää, mutta silti huole, siitä huolimatta meidän täytyy saada kaikki kuntoon ennen vuoden loppua. Siinäpä poliittinen analyysini keskustelun pohjaksi. Halusin kertoa teille, mitä budjettivaliokunta on tilanteesta mieltä ja missä tilanteessa talousarviota lähdetään rakentamaan. Mutta nyt näyttää tilanne siltä, että neuvosto on jakautunut kolmeen leiriin. Ironisesti puhun maatalouden, kohesion ja alennusten ystäväryhmistä. Ja nämä ystäväryhmät tulevat sitten painimaan keskenään. Katson, että kuinka paljon rahaa he haluavat antaa unionin talousarvioon. Ja silloin katsotaan vain ainoastaan maksupuolta talousarvioon. Mitä tulee näihin pääluokka kolmen kysymyksiin, niin sieltä ei voida poistaa yhtään mitään ottaen huomioon nämä tämänhetkiset poliittiset tehtävämme. Mutta jos tarkastellaan myöhemmässä vaiheessa ta- neuvoston ehdotusta talousarvioksi, niin muissa pääluokissa tilanne tulee muuttumaan aika lailla. Siihen täytyy varautua. Ja sitten täytyy vain pohtia sitä, että mitä tulee aluerahastoihin, ja muihin välineisiin, niin onko meillä varaa leikkauksiin? Tämän verran alustuksen omaisesti ja nyt mielenkiinnolla jäänkin odottamaan teidän kommentteja. Kiitoksia. Thank you very much, Jens, for that. Kiitos Jens tästä avoimesta ja rehellisestä tilannekatsauksesta yleisen talousarvion valiokunnan näkökulmasta. Ja nyt Liben prioriteeteista edustaja Makovei. Olkaa hyvä. thank you all for the opportunity. Kiitos mahdollisuudesta käydä tätä näkemysten vaihtoa. Haluaisin korostaa muutamia seikkoja. Ensin katson, että kun ajatellaan budjettikohtia, joita täytäntöön pannaan, tulisi todella käyttää viimeisen saakka ennen kuin pohditaan uusia menoja. Meillä on vuodelle 2017 ohjelmoita budjettikohtia, tulisi käyttää näitä kohtia esimerkiksi mm, sisäisten siirtojen rahoittamiseen eh, sekä myös maahanmuuttorahaston eh, rahoittamiseen. Siellähän on varat aivan lopussa. Ja sitten hätäapu, joka olisi täsmennetympää ja nopeampaa Euroopan unionissa, tulisi niin ikään rahoittaa tällä tavalla. Toiseksi 2017 yleisessä talousarviossa on riittäviä varoja, joilla voidaan tukea pitkän aikavälin Frontexin muutoksia niin, että siitä kehittyy raja- ja rannikkovartiolaitos. Ja EASOsta tehdään todella toimiva turvapaikkavirasto. Muita vaihtoehtoja täytyisi pohtia niin että jätettäisiin muut erikoisvirastot tämän 5 prosentin vähentämistavoitteen ulkopuolelle. Kolmanneksi tuen myös Europolin ja Eurojustin resurssien lisäämistä määrärahoissa. Näin voidaan helpottaa tiedustelu- ja lainvalvontaviranomaisten välistä yhteistyötä silloin, kun ne koordinoivat tutkinta yhteistyötään terroristiuhkan aikoina. Älykkäiden rajojen paketti on hyvä askel eteenpäin ja myös Euroopan turvallisuusstrategia ja maahanmuuttostrategia ovat tällaisia. Ne tarvitsevat kuitenkin asianmukaisen rahoituksen. Neljänneksi avoimuuden nimessä vetoan komissioon, jotta se selittäisi meille yksityiskohtaisesti sen, miten varat 2017 talousarviossa on laskettu ja Haluan, että näiden määrärahojen edunsaajat julkaistaan. Tämä sisältää myös hätäavun saajat. Me haluamme tietää ja meidän täytyy tietää. Ihmisten pitää voida tietää, miten rahoja käytetään. Tarvitsemme säännöllisiä vaikutusarvioita, jotta voimme ymmärtää, miten tuella on merkitystä, jos sillä merkitystä on ihmisten elämän kannalta. Ja lopuksi haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että tämän vuoden kesäkuun toiseen päivään saakka jäsen, ryhmä tai valiokunta voi myös ehdottaa uusia pilottihankkeita ja valmistelevia toimia taikka nykyisten toimien jatkamista. Olettaisin, että tämä on vain tekninen seikka, mutta jotkut jäsenet tarvitsevat varmasti muistutusta siitä, että hankkeita voidaan ehdottaa myös pakolaisalalla. Kiitos. Okay, thank you. Um... Kiitos. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Ei. Sipper ja Spinelli, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluaisin vain lisätä kohdan tai kaksi siihen, mitä esittelijät tässä jo sanoivatkin. Ensinnäkin kyllä. Ehkäpä eh, hyvinä aikoina kaikkea eh, rahaa ei tarvita, mutta huonoina kriisiaikoina kyllä täytyy saada aikaan todellinen ryhtiliike. Joko me saamme tuoretta rahaa budjettiin, eh, taikka vähintäänkin tulevaisuutta silmällä pitäen meidän täytyy kyllä muuttaa budjettisääntöjä niin, että käyttämättä jääneitä varoja ei palauteta, vaan voidaan ne säilyttää kriisin pahan päivän varalle. Sitten olemme nyt ymmärtäneet, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole valmiit antamaan panostaan kriisin päihittämiseksi. Paitsi että eivät ne halua tukea muita maita, ne eivät halua myöskään kantaa vastuuta itse. Joten äh, vastuunkantoa tässä nyt tarvittaisiin EU-talousarvioon. Lisäisin vielä muuten sen, että ei tässä nyt kyse ole siitä, että meidän täytyy ponnistella entistä enemmän pakolaiskriisin hoitamiseksi. Jos katsotaan yhteiskuntaamme, niin meidän täytyy ponnistella myös lisääntyvän köyhyyden torjumiseksi, niin kuin nyt monissa yhteiskunnissa on nähty. Tätä ei tule unohtaa. Barbara Spinelli, Kiitos, Barbara Spinelli. Olkaa hyvä. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Minulla olisi neljä seikkaa, jota haluaisin korostaa. Ensinnäkin viime vuoden lausunto, kannanotto, jossa vaadittiin jäsenvaltioiden pelastusoperaatioiden tehostamista, mutta tällaista budjettikohtaa ei koskaan perustettu. Haluaisin tietää, ehdotetaanko uudemman kerran tällaista budjettikohtaa? Toiseksi Miten rahoitetaan vapaaehtoisoperaatioita, kun pakolaisia autetaan? Tämä on mielestäni tärkeää, kun katsomme Amnestin tekemää tutkimusta tässä hiljan, niin siinä tuli esille, että kansalaiset ovat hyvin avoimia ajatukselle, että vastaanotetaan pakolaisia Ranskassa ja yhdistyneessä kuningaskunnassa erityisesti. Ja kolmanneksi oikeusapu pakolaisille. silloin, kun he haluavat välttää karkotuksen. Ja neljänneksi vielä ihmisten integrointi työmarkkinoille. Tässäkin tarvittaisiin rahoituspanosta jäsenvaltioille EU-sta. Thank you very much. Kiitos, Barbara. Muut eivät halua käyttää puheenvuoroa. Nyt edustaja Geyer. Haluatte varmasti palata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä. Kiitos paljon sisällön suhteen olemme tässä ihan samalla aallonpituudella. Joten ehkäpä nyt tässä vain pari huomiota vastauksena Makoville ja Spinellille. Minä olen paitsi talousarvioesittelijä 2017 myös pysyvä virastoesittelijä budjettivaliokunnassa. Siksipä virastojen henkilöstöresurssit on asia, joka todella on minuakin pohdituttanut. Minä ehdottomasti tuen tätä 5 prosentin henkilöstöleikkausvaatimusta Ähm, mutta en näiden teidän toimialanne kuuluvien virastojen kohdalla ollenkaan, vaan nämä virastot tulee siitä vapauttaa. Ylipäätään pidän kyllä tuota 5 prosentin henkilöstöleikkausta aikamoisena hölynpölynä. Mehän 2013 päätimme, että kaikkien toimielinten, myös Euroopan parlamentin, täytyy vähentää virkamies äh, koneistoa viidellä prosentilla. Kuitenkin mitä komissioon tulee, niin komissio ei laskenut kaikkea komission henkilöstöä yhteen ja sitten leikannut tästä 5 prosenttia. Ei, vaan komissio laski tämän 5 prosentin vähennyksen virastokohtaisesti. Ja esimerkiksi Frontex, EASO ja muut virastothan ovat tilanteessa, jossa niille on myönnetty lisää henkilöstöä, niin nämä uudet virat tulikin niin kutsutun äh, virkakierron kautta äh, ottaa muilta virastoilta. Eli paitsi, että äh, niiltä leikattiin tämä 5 prosenttia henkilöstä, tämän lisäksi ne menettivät jopa 10 prosenttia henkilöstöstään Eh, jotta muut virastot saivat eh, vaaditut henkilöstön lisäykset. Tämä täytyy kyllä muistaa keskustelussa, koska parhaat kollegat, me tuon taiston hävisimme. Hävisimme. Toimielinten välisessä kokouksessa neuvoston kanssa neuvottelimme, keskustelimme asiasta, koska meillä oli sellainen vaikutelma, että neuvostokaan ei eh, mitenkään voinut olla komission kanssa samoilla kannoilla ja neuvostolta ei ole yhteistä päätöstä siitä, että neuvosto hyväksyisi tämän virkasiirtomallin. Yllätyksemme olikin suuri, kun neuvosto sitten hyväksyi komission ehdotuksen 2015 talousarviossa se sitten meni läpi. Tämä on mielestäni todella ärsyttävää. Minäkin olen tästä ärsyntynyt ja minun mielestäni nämä virastot tulisi vapauttaa ähm, henkilöstöleikkauksista, mutta tuon taiston hävisimme. Kun sitten puhutaan henkilöstöleikkauksista yhdessä ähm, virastossa, niin äh, se johtaa sitten, tai toisen viraston henkilöstölisäys johtaa henkilöstöleikkauksiin toisessa. Kun tätä kokonaiskuvaa katsotaan ja budjetti vastaavana asia täytyy tietenkin pitää mielessä, niin kokonaiskuvaa ajatellen me käytännössä olemme päättäneet lisätessämme henkilöstöä jossain virastossa vähentää sitten samalla toisesta virastosta. Ei nyt ihan yhden suhde yhteen, mutta kuitenkin. On muuten hyvä, että olen täällä mm, valiokunnassanne tänään äh, puhumassa, koska Libe-valiokunnan päätös äh, on budjettivaliokunnalle aiheuttanut hiukan vatsaväänteitä. Minä ymmärrän siis aivan täysin sen, että Libe esimerkiksi mitä tulee äh, pelastustoimiin, ähm, merialueilla etsintä- ja pelastustoimiin niin, että Libe haluaa tietää tarkalleen eurolleen, paljonko Euroopan unioni tätä tärkeää ähm, tavoitetta varten rahaa käyttää. Mutta ymmärrättekö, että kun rahat korvamerkitään, lyödään lukkoon tiettyyn budjettikohtaan, niin tämä vähentää sitten budjetin äh, kokonaisjoustoa. Koska kun joku tietty summa. Otetaan nyt vaikka tuo etsintä- ja pelastustoiminta. Kun nämä rahat on sitten käytetty, sitä varten varatut määrärahat on käytetty, niin sitten äh, rahaa voisi ottaa äh, kyseisestä rahastosta asian hoitamiseksi. Mutta jos tuo budjettikohta on todella lukkoon lyöty, niin sitten sitten tilanne ei olekaan enää näin helppo. Joudumme käynnistämään hyvin monimutkaisen menettelyn saadaksemme lisärahoitusta tätä budjettikohtaa varten, josta rahat ovat loppuneet. Eli emme me ole asiassa ollenkaan teitä vastaan, päinvastoin, mutta jos te lyötte rahat lukkoon budjettikohdit vuosittain, niin joustavuus kärsii, talousarvio joustavuus kärsii, koska sitten kun se päivä saapuu, että eh, etsintä- ja pelastusrahat ovat kerta kaikkiaan loppu, niin eh, on huomattavasti vaikeampaa budjettikohtaan saada lisää rahaa, jos summa on ollut alun alkaen lukkoon lyöty. Ymmärrämme oikein hyvin poliittisen taustan ja ymmärrämme, mitä vaaditte, mutta halusin nyt kuitenkin teille selittää, että jos haluatte päästä poliittiseen tavoitteeseen, ne niin ette välttämättä hyödytä poliittista tavoitettanne mm, mm lisäämällä tätä rahoituksen läpinäkyvyyttä määrittelemällä tiukasti eri budjettikohtien nämä rahoitusosuudet. Eli poliittinen tavoitteenne oikeastaan ei kyllä hyödy tästä teidän toimestanne. Päinvastoin saattaa siitä pahastikin kärsiä. Thank you very much, Jens, and thank you for... Kiitos Jens. Kiitos niistä opeista, joita saamme budjettivaliokunnalta tällä tavalla kuulla. Meillä on vielä pari erityislistan kohtaa. Aikaa ei ole paljon, mutta jos Makovei haluatte vielä lyhyen puheenvuoron käyttää. Tämä keskustelu oli oikein hyvä. Kiitos kollegoille, jotka osallistuivat keskusteluun. Aihe on meille tärkeä. Toki muunnelmia siitä, miten tässä toimitaan, on olemassa, mutta Libelle luonnollisesti on tiettyjä kriittisen tärkeitä kysymyksiä budjetissa. Haluamme tämän yhteistyön jatkuvan. Kiitos siitä, että olette paikalla. Ja pidetään tämä suhde nyt vahvalla pohjalla. Nämä ovat vaikeita aikoja myös meille budjetin näkökulmasta, eli haluamme oikeanlaisen tasapainon. Kiitos kollegoille, jotka osallistuvat keskusteluun. Nyt voimme siirtyä kohtaan 12 aiheena korruption torjunta ja jatkotoimenpiteet. Muistitietistykseksi totean, että meillä on päätöslauselma 23. lokakuuta hyväksyttynä vuodelta 2013 aiheena järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja maninpesu, rahanpesu Parlamentti ohjeisti live-valiokuntaa, että täytyy varmistaa, että päätöslauselman suositukset todella täytäntöön pannaan poliittisella ja institutionaalisella tasolla. Päätöslauselman mukaisesti valiokunta tällä hetkellä työstää äh, lainsäädännöllistä valiokunta-aloitteesta mietintöä korruption vastaisesta taistelusta Krim-päätöslauselman seurannan näkökulmasta. Olemme järjestäneet eh, julkisen kuulemisen, olemme saaneet asiantuntijoiden tutkimuksia käyttöömme. Meillä on myös Eurojustin kysely. Olemme niin ikään saaneet eh, käyttöömme in, Italian mafiavastaisen tutkintavaliokunnan tulokset. Ja esittelijämme esittelee mietintöluonnoksen. Laula Ferrara, olkaa hyvä. Grazie Presidente. Bene, cari colleghi, vorrei innanzitutto ringraziare... Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Arvoisat kollegat, haluaisin alkuun kiittää avustajia ja varjoesittelijöitä avustaan tekstiä laadittaessa. Yhtä lailla haluan kiittää Liven sihteeristöä teknisestä tuesta ja kiitokset myös järjestetystä kuulemistilaisuudesta Me muistamme tuomari Falconea, joka teki voimakkaasti töitä mafian vastaisessa töissä. Hänet murhattiin ja monet muut ovat menettäneet henkensä taistelussa korruptiota vastaan. Ja mielestäni on paikallaan todeta, että työ on turhaa, jos mafia pystyy jatkamaan työtään estoita. Mutta tällä hetkellä taistellaan vain kansallisella tasolla, joten mafia pystyy hajauttamaan toimintansa eri markkinoille ja hyödyntämään eri jäsenvaltioiden eriävät lainsäädäntömääräykset ja kasvattamaan toimintansa tuottoa entisestään. Me haluamme panna täytäntöön Krimin päätöslauselman – Tämä on ensi vaihe tässä prosessissa ja nyt katsomme näitä toimia ja aloitteita, joita löytyy päätöslauselmasta aihealueena järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu. Nyt täytyy katsoa pääpainopistealueita ja toimenpiteitä, jotta Järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua vastaan voidaan taistella. Ensimmäisessä vaiheessa katson näitä nykyisiä määräyksiä ja miten tehokkaita ja vaikuttavia ne on. Kyse on myöskin siitä, missä määrin nykyisiä eurooppalaisia välineitä ja kansallisoikeudellisia kansainvälisiä välineitä on hyödynnetty. Tässä yhteydessä viitataan myöskin EUta, EUn liittymiseen uudenlaisiin järjestöihin, jotta korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden vastainen taistelu voisi tehostua. Eli meidän täytyy puuttua järjestöihin eikä ainoastaan yksittäisiin rikoksiin, kuten rahanpesuun. Kyse on aika lailla arkaluonteinen välttämättä aina ei voida vastata kansalaisten esittämiin toiveisiin silloin, kun puhutaan järjestäytyneen rikollisuuden vastaisesta toiminnasta. Silloin, kun puhutaan näiden ilmiöiden vastaisesta taistelusta, niin siihen pitää panostaa taloudellisin, sosiaalisin ja muin, muita välineitä käyttäen ja huomioiden myöskin yhteiskunnalliset tarpeet. Yhtä lailla tässä tarvitaan Europolia, varsinkin jos kyse on rajat ylittävästä toiminnasta. Meidän täytyy varmistaa, että jäsenvaltioiden mahdollisuudet tutkintapuolella ovat tehokkaat ja niitä koordinoidaan. Sitten lainsäädäntötyöhön. Me vaadimme vähimmäisnormeja muun muassa rangaistusten ja seuraamusten osalta. Tämä edellyttää rajat ylittävää oikeudellista yhteistyötä ja sen vahvistamista. Erityisesti kyse on siitä, että määritellään järjestäytynyt rikollisuus ja kuvataan myöskin mikä on muun muassa ilmiantajien rooli ja todistajien suojelun kysymys. Me tarvitsemme myöskin eurooppalaisen riippumattoman syyttäjän virastolaitoksen, jolla on riittävät toimivaltuudet. Ja tämän lisäksi tarvitaan myöskin niin sanottuja eurooppalaisia poliisiviranomaisia. Kysehän on poliisi- ja oikeudellisen alan rajat ylittävästä yhteistyöstä. Tähän asti tämä työ on ollut aika lailla byrokratian hankaloittamaa ja se tietenkin on vaikeuttanut järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen työskentelyn ja taistelun heikentämistä. Me tarvitsemme myöskin lisää varoja ja parempia tiedonvaihtovälineitä yhteistyön tehostamiseksi. Lisäksi meidän täytyy pystyä tarkastelemaan varojen liikkumista ja näin taistelemaan korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Kyse on siis lisäavoimuudesta ja rahavirtojen jäljitettävyydestä, erityisesti silloin kun kyse on unionin talousarviosta lähteneistä varoista. Unionin varoja on käytettävä oikealla tavalla hyväksi. Mitä sitten tulee laittomasti hankittujen varojen jäädyttämiseen ja uudelleenkäyttöön sosiaalisella alalla. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisesti ja tehostetusti nämä jäljitystoimet – Julkisiin hankintoihin liittyenkin on ongelmia ilmeen, ilmaantunut. Siihenkin täytyy puuttua ja yhtä lailla niidenkin saralla tarvitaan yhteisiä ratkaisumalleja, eli eurooppalainen sähköinen järjestelmä julkisiin hankintoihin liittyen. Näin voidaan välttyä petoksilta. Ja jos yrityksen ja järjestäytyneen rikollisuuden välillä ilmenee linkkejä, niin tällaiset yritykset pitäisi sulkea hankintaprosessin ulkopuolelle. Pitäisi ottaa myöskin käyttöön sellainen järjestelmä, jonka avulla yritykset voivat osoittaa, etteivät he ole millään tavalla mukana järjestäytyneessä rikollisuudessa. Kyse on rajat ylittävästä ilmiöstä, joten rajat ylittävällä tavalla meidän täytyy vastata myöskin näihin ongelmiin. Kyse on muun muassa maataloustuotteiden ja lääkkeiden ja tavaroiden väärentämisestä Tähän rikollisuuden lajiin pitää puuttua ennaltaehkäisevin toimin. Sitten mitä tulee uhkapeliin, myöskin lailliseen uhkapeliin, siihenkin täytyy puuttua. Ja vielä veroparatiisit, niitähän käytetään rikollisjärjestöjenkin toimesta veronkiertoon Ehkäpä me voisimme tiettyjen tarkistusten kautta parantaa tekstiä tältäkin osin. Mitä tulee järjestäytyneeseen rikollisuuteen, niin toki sielläkin pyritään hyödyntämään maahanmuuttokriisiä hyväksi ja käyttämään siihen tarkoituksen ohjattuja varoja. Eli näitä varoja kaivataan kovasti pakolaisten ja maahanmuuttajien auttamiseen, mutta usein nämäkin häviävät rikollisjärjestöjen taskuun. Eli on syntynyt uusia markkinoita. Kyse on oikeastaan järjestäytyneen rikollisuuden uudesta muodosta. Ihmisille ikään kuin kaupataan pakoreittejä Eurooppaan. Kyse on ihmisten salakuljetuksesta, prostituutiosta, orjuudesta, elinkaupasta. Mutta myöskin jätehuollon puolella järjestäytynyttä rikollisuutta on havaittavissa. Se näyttää olevan hyvinkin kannattavaa toimintaa. Esimerkiksi ongelmajätteen osalta voidaan sanoa, että jos ei toimita lakien ja määräysten mukaisesti, niin sillä saattaa olla todellakin suuria kansanterveydellisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Nämä asiat olemme ottaneet esille tässä tekstissämme tarkistuksien kautta. Tätä tekstiä voidaan täydentää ja toivottavasti saamme hyvän tuloksen aikaiseksi ja sitä kautta parantamaan ehdotuksia entisestään taisteltaessa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Rikollisryhmiä on tuhansia ja ne yrittävät toimia myöskin laillisilla markkinoilla ja vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon, vaikuttaen siten kansalaisten elämänlaatuun ja hyvinvointiin kautta EUn. Vielä kerran kiitokset kaikille varjoesittelijöille ja muille, jotka ovat osallistuneet keskusteluihin. Kiitokset myöskin komissiolle, Europolille ja Eurojustille ja kaikille niille, jotka ovat osallistuneet tämän tekstin laadintaan. Kiitoksia. Kiitos tästä hyvin kattavasta mietinnön esittelystä. Paikalla on osa varjoesittelijöistä. Jos sopii, aloitamme heistä. EPP-varjoesittelijä on edustaja Melo, olkaa hyvä. Obrigado, senhor presidente. Eu, eu quero começar por... Eh, Puheenjohtaja, haluan alkuun kiittää esittelijää niistä ponnisteluista, siitä työstä, jota hän on tehnyt tämän mietinnön osalta. Se on aihe, joka koskettaa meitä kaikkia olen varma, että aihe myös oikeuttaa perusteiden. On hyvä perustelu sille, miksi kaikkien ryhmien yhteistyötä tässä aiheessa tarvitaan. Myös tämä ilmiö koskettaa kaikkia jäsenvaltioita. Euroopan unionissa meidän täytyy luonnollisestikin toimia niin, että ylitämme jäsenvaltioiden väliset rajat. Meillä on oltava vähimmäissääntöjä tälläkin alalla lainsäädännön mukaisesti. Normaalissa lainsäädäntömenettelyssä neuvosto ja parlamentti määrittelevät vähimmäissäännöt esimerkiksi rangaistusten osalta, kun kyse on rikosoikeudellisesta vastuusta myös silloin, kun kyse on rajat ylittävistä rikoksista. Ja kun pyrimme taistelemaan näitä meille kaikille yhteisiä ilmiöitä vastaan. Aivan niin kuin totesin, tarvitaan siis minimisääntöjä ja Euroopan unionin kansalaisen tahto on se, että Euroopan unionin politi- poliitikot määrittelevät sellaisia sääntöjä, joilla todella puututaan tähän ilmiöön. Meidän on taisteltava korruptiota vastaan Euroopan unionin jäsenvaltioissa, Euroopassa, joka käyttää rahastoja miljoonia vuosien aikana. Voi siis olla niin, että näitä varoja myös käytetään korruption. Näin ollen meillä tulisi olla riippumaton puolueeton eurooppalainen syyttäjäviranomainen, jolla on selkeästi määritellyt vastuut ja toimivaltuudet. On aivan selvää, että tarvitsemme tehokkaampaa yhteistyötä poliisi- ja oikeusviranomaisten välillä. Tämä on myös strategiassa 2020 mukana. Hyvin pitkälti tämä yhteistyö ja sen tehokkuus riippuu korruptiovastaisesta taistelusta. Nyt me elämme rahoituskriisin aikoja. Se aiheuttaa painetta Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallituksille. Olisi ristiriitainen viesti, jos Euroopan unionin poliitikot vaatisivat niiltä mailta, jotka ovat kaikista suurimmissa vaikeuksissa, vielä lisärajoituksia. Samanaikaisesti samaiset poliitikot käyttäytyisivät varsin löysäkätisesti, kun ajatellaan EU-varojen käyttöä. Näin ollen tarvitsemme siis tehokasta korruption vastaista taistelua myös silloin, kun sopeudutaan näihin säästötoimiin. Esittelijä mainitsi esimerkiksi ympäristö, rikokset. Hän mainitsi vaikutukset, joita rikollisuudella on ympäristöön. Meidän täytyy kaikkien välittää Euroopan parlamentista oikeanlainen viesti, jotta asiaan löydetään oikeanlainen vastaus. EPPn nimissä haluan kiittää esittelijä. Um, Kiitos. ST-ryhmän varjoesittelijä. Благодаря Аз искам да започна също с благодарности към Лаура Ферара за добър... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää Laura, Ferra, Laura Ferraraa erittäin hyvästä työstä. Samoin äh, kiitän äh, muita varjoesittelijöitä. Kyseessä on äh, vaikea, hyvin kattava, laajalainen aihe ja teemme todella parhaamme vähintäänkin nähdäksemme, mikä korruption torjunnan tilanne Euroopan unionissa tällä hetkellä on. Ja erityisen tärkeänä pidän tätä mietintöä siksikin, että olen tehnyt paljon työtä asian parissa aiemmin ja Kolinon mietintö. Ja myös toimet sitä ennen. Haluaisin muuten myös lisätä, että olimme hiukan pettyneitä, komission aiempaan kertomukseen odotimme eh, huomattavasti parempia Euroopan tason lainsäädäntöehdotuksia, siis tehokkaampia toimia järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjumiseksi. Ja nyt tosiaan tarvittaisiin yhteisiä määritelmiä. Eh, Laurahan lisää tosiaan tuohon korruption myös eh, korruption lisäksi myös tuon järjestäytyneen rikollisuuden määritelmän ja monissahan jäsenvaltioissa on eroja ja tämä johtaa sitten ihan rikosoikeudellisiin tai rikoslain eroihin ja näin korruption torjunta yskähtelee takkuille. Nyt halutaan lainsäädäntöehdotuksia komissiolta – ajatellen vaikkapa eturistiriitoja, korruptiota paikallistasolla ja, ja veroparatiiseja. Valitettavasti kaikki tämä jää nyt puuttumaan komissioehdotuksista ainakin tähän mennessä. Jakolinnon mietinnössä esitimme joitain tärkeitä kysymyksiä siitä, miten meidän tulisi toimia Euroopan tasolla, mitä Euroopan toimielinten tulisi tehdä. Tällä hetkellä koordinoitua vastausta ei ole, eikä yhteistyötä eri toimielinten välillä. Ja tämä tietenkin pelaa Euroopassa e, järjestäytyneen rikollisuuden pussin aivan täysin. Ja julkiset hankinnat ovat muuten myös hyvin tärkeä asia. Ja se, miten e, korruptio jyllää tällä alalla. Meillä on erilaisia ajatuksia Euroopan e, parlamentin tuorehko päätöslauselma muun muassa eri pakolaisrahastojen väärinkäytöksistä ja ylipäätään varoista, joita on varattu pakolaiskriisin hoitoon, niin täälläkin korruptiota on. Esimerkiksi Kataniassa näimme, että pakolaisille varatut määrärahat menivätkin ihan väärin taskuihin. Ja tutkimukset ovat tällä hetkellä käynnissä. jo jonkin aikaa olemme todenneet, että komissiolta todella vaaditaan lainsäädäntöehdotuksia. No nyt on saatu pelkästään kertomus ja siinä on paljonkin löydöksiä ja jokunen suosituskin, mutta ei kuitenkaan mitään vakavasti otettavia lainsäädäntöehdotuksia. No nyt tässä keväällä odottelimme jo tuota seuraavaa kertomusta, mutta aikaa kyllä tässä nyt on kulunut aivan liikaa. Toivottavasti komissio selittää meille, mistä muinen viivyttely jo jonkin aikaa olemme todenneet, että jotta korruption torjunta toimisi ja olisi tehokasta, tarvittaisiin vastaavat määräykset kaikissa jäsenvaltioissa ja myös parempaa valvontaa. Mm, ajatellaan vaikkapa Bulgaria ja Romanian tilannetta, niin katsomme, että korruption torjunnan tulisi olla huomattavasti tehokkaampaa ja harmonisoitua eri jäsenvaltioissa ilman, että osoitellaan sormella mitä jäsenvaltiota erikseen. Me sosiaalidemokraatit tulemme tekemään tarkistuksia, jotka pyrkivät viemään ehdotusta tähän suuntaan. Todella odotamme siis lainsäädäntömääräysten harmonisointia. Ja myös tulee ottaa huomioon paitsi EUn sisäinen korruptio, myös kolmannet maat. ECRn varjoesittäjä, olkaa hyvä, pistä sen. To begin with, we would like to um, emphasize that... Haluaisimme alkuun korostaa sitä, että ECR-ryhmä tukee EUn korruption vastaisen, ter- terrorismin vastaisen, rahapesun vastaisen strategian luomista – lähtökohtamme tälle keskustelulle. Näin ollen on myönteinen. Näemme mietintöluonnoksesta, että voisimme saada käyttöömme hyödyllisiä aloitteita, esimerkiksi lisääntyvä tiedonvaihto, parempi lainvalvontaviranomaisten välinen yhteistyö, parempi ilmintäjien suoja, avoimuus, EU-rahoituksen tehostaminen. Haluaisimme korostaa sitä, että järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin välinen yhteys ja myös ihmiskaupan vastainen taistelu ovat meille keskeisiä kysymyksiä. Kaikki nämä aloitteet ovat sellaisia, joita voimme loppuullisessa mietinnössä tukea. Meillä on kuitenkin joitakin huolenaiheita, jotka ovat hyvin tiedossa. Emme voi tukea sitä, että eurooppalainen syyttäjävirasto ajatuksena vietäisiin eteenpäin. Emme voi myöskään tukea sitä, että EU liittyisi Greco-sopimuksen jäseneksi. Ja sitten kun ajatellaan takavarikointia järjestäytyltä rikollisuudelta ja niitä takavarikoitujen omaisuuserien käyttöä sosiaalisiin tarkoituksiin, sekin aiheuttaa ongelmia. Näitä seikkoja tulisi muotoilla vielä, muuttaa hieman, kenties ne voitaisiin jättää pois. Muutoin teemme mielellämme yhteistyötä muiden osapuolten kanssa, jotta saamme hyvän mietinnön aikaiseksi. Kiitos. Alderyhmän äh, varjoesittelijä on Natali Kreisbeck, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää Laura Ferraraa tästä mietinnöstä. Minusta se on lähestulkoon erinomainen. Meillä on ollut oikein hyvää yhteistyötä, hyviä työkokouksia varjoesittelijöiden ja esittelijän kesken. Laura Ferrara on todella huomioinut suuren osan huomioista, joita olemme esittäneet tekstin laadunta, la, laadintavaiheessa. Haluan todella kiittää häntä, koska hän on käyttänyt mielenkiintoista välinettä. Hän lähetti kaikille syyttäjäviranomaisille kyselyn ja myös eurojustin jäsenille kyselyn Tämä oli dynaaminen väline, jota tässä mietinnön laatimisvaiheessa hyödynnettiin. No, ensinnäkin mietinnön sisältöön. Mietintöluonnoksessa usein tehdään ehdotuksia. Tässä ehdotetaan käytännön läheistä lähestymistapaa niin, että määriteltäisiin prioriteetit ja keskityttäisiin tiettyihin aloihin, jotta ei sitten käy niin, että syntyy pitkä toivomuslista, joka on hyvin kaukana siitä, mihin viime kädessä pyrimme. Me olemme samaa mieltä siitä, että tulee korostaa jäsenvaltioiden käytössä olevien välineiden täytäntöönpanoa. Täytyy varmistaa, että jäsenvaltiot siirtävät kansalliseen lainsäädäntöön ne välineet ja todella täytäntöönpanevat Euroopan tasolla jo olemassa olevia välineitä. Euroopassa täytyy käynnistää myös rikkomusmenettelyä, jos näin ei ole. Suhtaudumme mietintöluonnoksessa myönteisesti siihen, että erityisesti keskitytään, mikä tietenkin onkin aivan loogista, mutta on kuitenkin hyvä, että korostetaan sitä yhteyttä, joka vallitsee verokeitaiden ja rahanpesun välillä. Täytyy voida parantaa pääomien seurannan tehokkuutta. Niin kuin kaikki tiedämme, tämäkin on hyvin ajankohtainen aihe. Kollega tästä jo muistutteli, mutta kaikissa keskusteluissa live-valiokunnassa nousee esille tarve luoda eurooppalainen syyttäjävirasto, joka toimii puolueettomasti, riippumattomasti ja vahvasti. Toivottavasti tähän päästään lähitulevaisuudessa. Alderyhmän nimissä haluan vielä korostaa kolmea pienempää aihetta, jotka voisivat vielä rikastaa tekstin sisältöä. Kyberrikollisuuden eri muotojen vastainen taistelu on ensimmäinen seikka. Sitä tulisi toteuttaa hyvin vankalta pohjalta Tässä tekstissä vedotaan tiettyjen toiminta-alojen priorisoinnin puolesta. Kyberrikollisuus on tärkeässä roolissa rahanpesussa ja väärennysten, väärennöksillä käytävässä kaupassa. Luvut ovat huimaavia. 750 miljardia Eurooppaa, e, euroa Euroopassa olisi tämän rikollisen kaupan painoarvo Euroopassa. 750 miljardia euroa vuodessa. Suurempi summa kuin mitä kokainin, kannabisin ja horainin, eroinin kaupasta saadaan. Aivan äh, astronomisia lukuja siis. Voimme myös korostaa sitä, että on oltava merkittävämpiä omia varoja, jotta nämä tehtävät voidaan hoitaa – ja on oltava myös Euroopalla toimivaltuuksia niin, että ei rajoituta pelkästään unionin rahoitus- tai mm, rahoituksellisten etujen puolustamisen. Meillä on direktiivi vuodelta 2011. Se alkaa jo tuottaa hedelmää. Nyt johtopäätöksissä korostetaan sitä, että vielä kaksi seikkaa puuttuu. Toisaalta takavarikoida jäädytetään varoja silloin, kun tuomioistuin on tuomionsa antanut. Määräykset eivät kuitenkaan ole riittävän täsmällisiä. Me havaitsemme käytännössä, että kun tällaisia tapauksia tapahtuu, niin hyvin nopeasti raha ja omaisuus siirretään sitten lähiomaisille. Ja tämä estää oikeuden toiminnan ja vaikuttaa niin, että näitä likaisia rahoja sitten tuomioistuimet ja lainvalvontaviranomaiset eivät voi jäädyttää ja takavarikoida. Eli tässä syntyy tällaista vaarallista vuotoa varojen osalta. Sitten järjestäytynyt rikollisuus luonnollisesti johtaa suuriin kustannuksiin, joka on otettava huomioon. Tätä mietintöä täytyy hyödyntää niin, että sen pohjalta voidaan toimia. Me tiedämme, että tämä muodostaa piilevän uhkan oikeusvaltion toiminnalle ja tämän tekstin kautta voimme toimia äh, poliittisesti myös äh, monikansallista toimintaa vastaan, joka ulottaa lonkeronsa kaikkialle. Kiitos. Thank you and, uh... Kiitos. Yeah. Um, shadow for the GUE group is Mr. QE-ryhmän varjosittelijä on herra Dion. Äh. Herra puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Toistaisin, mitä kollega Grisbeck totesi yhteistyöstä erinäisissä esittelijä- ja varjoesittelijäkokouksissa. Erinomaisella tavalla valmisteltiin tätä mietintöä näissä kokouksissa, joten suuri kiitos esittelijälle. Lukuisia viestejä esitettiin kokouksien aikana. Meidän tulee välttyä siltä, että kaikki saavat tähän mitä haluavat. koska välttämättä se ei ole kovinkaan hyödyllinen lähestymistapa. Lopputulos on vähäisempi. Kuitenkin tässä on hyvä teksti edessä ja meidän tulee välttyä siltä, että tuon tuosta parlamentti esittää suosituksiaan ja asiasta keskustellaan jopa ehkä täysistunnossa ja komission neuvosto vain ilmoittavat, että kiitokset vaan, hirveän hyödyllistä ja tältä pohjalta jatkamme sitten työtämme. Kyllä meidän täytyy saada jotain konkreettisia tuloksia jossain vaiheessa aikaiseksi, joten tästäpä syystä tulen esittämään tukun tarkistuksia, jotta se olisi tarkempi selittäen, että mitä me komissiolta ja neuvostolta ja jäsenvaltiolta vaadimme ja milloin tuloksia on tultava. Muutama esimerkki. Me puhumme korruptiosta tässä tekstissä. Tämä lausuma on aika lailla tuttu, mutta valitettavasti Jäsenvaltioistahan on löytynyt tällaisia yhteyspisteitä taistelussa kansa- rikollisuutta vastaan, mutta neuvostossakin asia on käsitelty, mutta siitä ei ole kuulunut yhtään mitään. Ei ole kuultu mitään siitä, miten neuvostossa asiat ovat edenneet. Komissio kerran esitti tekstin korruption vastaisesta taistelusta, mutta me odottelemme vielä toista kertomusta. Sitä on lykätty useampaan otteeseen – minä toivoisin, että tämä olisi kattava huomioiden myöskin korruptiovastaisen taistelun unionin toimielimissä. Sitähän ei käsitelty laisinkaan edellisessä kertomuksessa, joten kyllä komissiolle ja neuvostollekin pitäisi antaa aikataulu, vaatimus, kertoen, että me emme voi odottaa hamaan tulevaisuuteen yleisiä ehdotuksia ja kivoja keskusteluja. Kyllä meidän pitää päästä todellakin eteenpäin. Komissio on ollut aika lailla toimeeton valvontamekanismin osalta. YK on tätä kritisoinut useampaan otteeseen, mutta tilanne ei ole juurikaan muuttunut. Jos katsotaan OECD-yleissopimusta sen täytäntöönpanoa, niin kyllähän OECDkin sanoi, että jäsenvaltiotasolla on resursseja aika lailla vähän käytettävissä, ei voida taistella korruptiota vastaan, muun muassa silloin kun yritykset tästä vastaavat. Ja meidän pitäisi myöskin kertoa, että jäsenvaltiolla ei ole riittävästi resursseja käytettävissään virastotason korruption kitkemisen varmistamiseksi. Eli meidän pitää jollakin tavalla priorisoida toimia sekä komission, parlamentin että myöskin jäsenvaltioiden osalta, jottei hypitä aiheesta toiseen, vaihdeta aihetta tuon tuosta ja sehän vain johtaisi siihen, että mitään käytännössä ei tapahtuisi. Meidän pitää priorisoida toimia ja sitten korvamerkitä niihin myöskin varoja. Ja tietenkin yhteistyötäkin kaivataan. Asia, joka on, mainitaan tekstissä, mutta joka on jäänyt aika lailla taka-alalle, on se, että järjestäytynyttä rikollisuutta löytyy, joka liittyy liikkeiden ryöstöihin – liikemaailman edustajia eilen kuultiin ja, ja myyntihenkilökunta ja liikkeiden omistajat ovat aika lailla peloissaan, sillä tällaiset ryöstöt ovat sekä psykologisesti että taloudellisesti melkoisia. Europolilla on mandaatti tietojen keräämiseksi. Näitä tietoja löytyy kyllä kansalliselta tasolta. Mutta samalla voidaan kuitenkin todeta, että Europolin tekemä analyysi näistä tiedoista ja kansallisen tason toimista eivät kohtaa juuri laisinkaan. Tietoa kyllä kerätään unionissa vaikka ja kuinka paljon, jos kysyn komissiolta, että voisitteko antaa tutkimustietoa ja tilastotietoa siitä ja tästä ja tietoa siitä, miten komissi, poliisivoimat voisivat käyttää näitä tietoja, niin ei komissio oikeastaan pysty auttamaan meitä laisinkaan. Tämä on melkoinen ongelma EU-tasolla. Meillä on prioriteetit hukassa. Meillä ei ole tehokkaita mahdollisuuksia hyödyntää olemassa olevia toimintamahdollisuuksia. Meillä on hirveästi tietoa, mutta ehkä siihen olennaisen emme kykene kiinnittämään huomiota. Järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyen voisin kertoa vaikka ja kuinka paljon muuta tulen esittämään siihen liittyen tarkistuksia. Muun muassa viittaa näihin raskauttaviin asianhaaroihin, joillakin pitäisi olla vaikutus myöskin itse seuraamuksen ö, suuruuteen. Toivoisin myöskin, että menettelytapoihin liittyen toimitaan oikealla tavalla. Uskommeko, että vastaajalla on riittävästi oikeuksia meidän täytyy joka tapauksessa varmistaa, että oikeudenkäynti on aina kaikkien tahojen osalta oikeudenmukainen. Esittelijä tuntee minut oikein hyvin, joten kyllä minä yritän tarkistukseni, tarkistusteni kautta vielä lisäämään omat ehdotukseni tähän muutenkin tärkeään tekstiin. Kiitoksia. Uh, Kiitos tästä laajasta keskustelusta tästä aiheesta. Onneksi keskustelulle oli aikaan. Olemme kutakuinkin aikataulussa, mutta meillä on äänestykset kello 12. Tässä taistelemme kelloa vastaan. Vielä on kollegoita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Jos he voisivat puhua kuitenkin varsin tiiviisti. Jan Albrecht, puhutko myös ryhmän nimissä? Eva Jolie oli varjoesittelijä Eli toki omissa nimissä voi puhua ja myös ryhmän nimessä. Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa puhun Eva Jolin puolesta. Hän ei päässyt paikalle keskusteluun. Haluan kiittää edustaja Ferraraa hänen korruption torjunta mietintöluonnoksestaan Krim-valiokunnan työn pohjalta. Tämä osoittaa, että paljon on vielä tehtävää, jotta järjestäytynyttä rikollisuutta, erilaista korruptiota pystytään torjumaan entistä tehokkaammin. Tässä on kiinnostavia ehdotuksia, kuten esimerkiksi eurooppalaisen lainsäädännön äh, käyttöönotto äh, ympäristörikosten torjumiseksi ja äh, veroparatiisien torjumiseksi, koska ne helpottavat rahanpesua ja niin edelleen. Samoin keskeistä on hyväksyä eurooppalaista lainsäädäntöä ilmiantajien suojelemiseksi direktiivi luonnos on hyväksyttiin viime viikolla LuxLeaks ja Panama Papers-skandaalien jälkijunassa. On tärkeää hoitaa nämä asiat kuntoon ja pyydämmekin komissiolta mitä pikimmin ehdotuksia. Paitsi että tarvitaan eurooppalainen syyttäjä, viranomainen eh, on äärimmäisen tärkeää torjua korruptiota ja suojella unionin taloudellista etua tulee tosiaankin saada aikaan vahva, riippumaton syyttäjä viranomainen, joka pystyy puuttumaan muun muassa ALV-petoksiin. Tulemme tekemään tarkistuksia, joita pidämme tarpeellisina, mutta pidämme tätä mietintöluonnosta jo erittäin hyvänä tällaisenaan. Se tarjoaa erittäin vankan pohjan keskusteluille. Kiitos paljon. Kaikki varjoesittelijät olivat tässä keskustelussa mukana. Tätä kauttakin saamme mietinnölle lisää uskottavuutta. Kiitos siis tästä. Nyt kolme jäsentä vielä käyttää puheenvuoron ja sitten suljemme listan, jos se sopii teille. Barbara Spinelli, Eli Schlein ja Anna Gomes. Mr. Radev as well. Okay, Radev vielä. Voitteko puhua aivan tiiviisti, koska meillä on vielä yksi kohta ennen äänestyksiä. Nyt Barbara Spinelli. Io ah, eh, ringrazio il rapporteur. Eh. Haluan kiittää esittelijää erinomaisesta esittelystä ja siitä, että hän muistutti meille Giovanne Falconen murhasta. On äärimmäisen tärkeää, että Euroopassa tunnetaan myös Italian erikoistapaus, kun tätä mietintöä valmistellaan. Mitä Italian kokemus meille kertoo? kun mafialla menee huonosti, niin se murhaa. Kun sillä menee hyvin, niin kuin tällä hetkellä, se tarkoittaa sitä, että se on soluttautunut taloudelliseen toimintaan ja julkiselle sektorille. Ja aivan erityisesti eh, Italian pääkaupungissa Roomassa tämä näkyy. On tärkeää ymmärtää, että kyse on sellaisesta eurooppalaisesta pääkaupungista, joka on todella vakavassa mafia-ongelmassa tällä hetkellä. On seikka, jonka mielelläni lisäisin tähän erinomaiseen esitykseen, jonka Laura meille esitti. Ensinnäkin syyttäjäviranomainen. Minun ryhmässäni ei ole yksimielistä näkemystä syyttäjän viranomaisista, mutta minä olen sillä kannalla, että tarvitsemme riippumattoman vahvan syyttäjäviranomaisen. Erityisesti kun neuvostossa on sellainen suuntaus, että kerätään massoittain tietoa ilman minkäänlaista harkintaa. Ja minusta tämä on riski, joka tulisi välttää. Jos on miljoonittain tietoja, joita kerätään summan mutikassa ja niitä ei kuitenkaan, niillä ei ole varsinaista käyttötarkoitusta. Tämä on vaarallista. Olen tyytyväinen siitä, että Laura mainitsi seuraavan aiheen, nimittäin sen, että tarvitsemme määritelmän järjestäytyneestä rikollisuudesta ja julkisen viran haltijasta. Tämä liittyy myös rikollisjärjestöjen toimintaan. Italiassa puhutaan mafiotyyppisten järjestöjen auttamisesta rikollisuuden muotona. Ja tämä on hyvin kiistanalainen seikka. Lainsäädännössä Italiassa tällaista rikollisuutta, rikosnimikettä ei ole. Ja mietinnössä nyt tämä seikka on mukana ja se tulee tätä kautta mukaan myös Euroopan unionin lainsäädäntöön. Kiitos. Thank you, Barbara. Elish. Kiitos, Grazie, Presidente. Volevo ringraziare moltissimo anch'io la... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää sydämellisesti esittelijä Ferraraa ja kaikkia muitakin tästä erinomaisesta tekstistä. Kuten Barbara totesi, Kabatson iskut ja Falconen tapausten esille ottaminen on tärkeä asia myös minulle. Saanen muistuttaa Krim-erityisvaliokunnan työstä. Meidän täytyy nähdä Euroopan ulottuvuus taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Rikollisjärjestöt toimivat rajat ylittävästi. Euroopan sisämarkkinat hyödyttävät juuri näitä rikollisjärjestöjä, mutta nyt meidän täytyy päästä taistelemaan tehokkain välinein näitä toimijoita vastaan, tai sitten peli on menetetty. Siitä on kyse. Hyvänä pidän sitä, että tässä korostetaan unionin tason lainsäädännön harmonisointia. Kyse on järjestäytyneestä rikollisuudesta ja alan yhteistyöstä. Meidän täytyy katsoa ympäristörikollisuutta jätehuoltoalan ympäristörikollisuutta ja sitä, että mafia on alkanut soluttautua myöskin lailliseen talouteen. Ja tämä tarkoittaa sitä, että monet palvelut eivät ole kansalaisten käytettävissä. Me tarvitsemme oikeusalan yhteistyötä eurooppalaisella tasolla. Kollegat Korao ja muut valittelivat sitä, että on aika lailla vaikea tehdä yhteistyötä taistelussa järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Mutta meidän täytyy suojella avaintodistajia entistä paremmin. Veroparatiiseja täytyy kitkeä, koska sitä kautta rahaa pestään. Ja kyse on myöskin siitä, miten unionin varoja käytetään väärin hyväksi. Täällä viitattiin myöskin uhkapelialaan. Ja sopupelit. Erittäin tärkeänä pidän sitä, että rikollisuuden tuottamaa hyöty voidaan takavarikoida ja käyttää uudelleen muun muassa sosiaalisiin tarkoituksiin. Myöskin takavarikointi ilman oikeuden päätöstä pitäisi olla mahdollista. Me jäämme siis odottelemaan, mitä jatkotyö tuo tullessaan. Kiitoksia. Anna Gomes. Kiitos. Kovasti arvostan tekemänne työtä ja tulen tekemään tarkistuksia, mutta mielestäni esittelijä Laura Ferrara on tehnyt erittäin hyvää työtä. Ja uskon, niin kuin täälläkin on todettu, että keskeistä on juuri tämä ilmiantajalainsäädäntö, eurooppalainen syyttäjäviranomainen, omaisuustakavarikot ja todella se, että rahanpesun torjunta – porsareijat tulisi hoitaa. Eikä kyse ole nyt niinkään rikollisjärjestön ja mafian torjunnasta. Kyse on siitä, että tulee, että tämä on ikään kuin soluttautunut myös poliittiseen järjestelmäämme Nämä mafiat eivät hallinnoi yksinomaan taloutta, myös jäsenvaltioiden poliittista elämää useassa jäsenvaltiossa, useassa mm, poliittisessa puolueessa ja siksipä eivät äh, veroparatiisit ole pelkästään veroparatiiseja, ne ovat rikollisille varsinaisia paratiiseja monin tavoin ja niihin täytyy puuttua. Kyse on paitsi pankkijärjestelmästä Euroopassa myös niistä teollisuuden aloista, jotka mahdollistavat sen, että pankkijärjestelmä toimii rahanpesukoneena. Tähän täytyy toden totta mietinnössä keskittyä. Ja tosiaan tuo Panama-tutkimus. Kun ajatellaan komission korruptiokertomusta, missä se viipyy, milloin se saadaan? Minä en ole kuullut juurikaan tästä mitään ja nyt kyllä oletan ja odotan, että komission kertomus joka seuraa nyt kertomusta vuodelta 2014, olisi huomattavasti käyttökelpoisempi kuin 2014 kertomus näiden nämä äh, mietinnön esiin nostamien asioiden suhteen. Kiitos. Ja loppuun edustaja Radev, olkaa hyvä. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаема Kiitos puheenjohtaja. Той предлага да се предприемат мерки, за които ние като законотворци сме настоявали многократно. Като... Tämä on minusta tasapainoinen mietintö. Mukana on toimia, joita olemme halunneet jo pidemmän aikaa. Tarvitsemme lisätoimia lainvalvontaviranomaiselle, jotta meillä on myös riippumaton ja vahva syyttäjäviranomainen EU-ssa. turvallisuutemme kannalta taistelu rikollisjärjestöjä vastaan on tärkeää. Me haluamme parantaa myös tavallisten kansalaisten elämää. Haluamme, että ihmiset voivat kokea olonsa turvalliseksi Euroopan unionissa, eikä heille synny sitä tunnetta, että rikolliset hallitsevat tilannetta. Meidän täällä Brysselissä tulisi täytäntöönpanna toimia, joilla voimme vahvistaa järjestäytyneen rikollisuuden vastaista taistelua. Kiitos. Kiitos. Kiitos myös puheenvuorojen lyhyydestä. Sitä arvostetaan. Me olemme nyt aikataulussa. Haluan kiittää Laura Ferraraa todella erinomaisesta ja kattavasta työstä tässä mietinnössä. Meillä on paljon historiikkiakin tästä aiheesta. Hän mainitsi mafian vastaisen tutkimuksen ja Giovanni Falconen murhan, aivan niin kuin varjoesittelijät totesit, tämä mietintö nyt laajennetaan Liben prioriteettien ulkopuolellekin parlamentin prioriteeteiksi. Me toimimme uskottavalla työllä, uskottavalla tavalla niin, että emme esitä vain toiveita, vaan käytännön läheisen toiminta suunnitelman. Haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä siitä, että he olivat paikalle ja osallistuivat tähän hyvin kattavaan mietinnön käsittelyyn. Kollegat, pieni tarkistus. Haluaako Laura esittelijän ominaisuudessa sanoa vielä lyhyesti jotakin? Ei. No niin, määräaika tarkistuksille on 31. toukokuuta kello 12. Mielelläni näen, minkälaisia tarkistuksia tähän mietintöön tehdään. Kiitos kollegoille, jotka osallistuivat. Nyt vielä yksi pieni kohta yksi lisäkohta ennen äänestyksiä, jotka ovat siis kello 12. Onko tähän aikaa? No niin, kyseessä on kirjallisesti vastattava kysymys Ignacio Koraolta. ja aiheena mm, ilmasaatteja olevat ulkomaalaiset alaikäiset ja heidän mahdolliset oikeuksien loukkaukset. Meillä on sääntö, jonka mukaisesti komission täytyy vastata kirjallisesti esitettyyn kysymyksiin. Jos vastausta ei saada, tai jos vastaus saadaan myöhässä, niin sitten asia käsitellään täällä valiokunnassa. Kysymys lähetettiin Koran toimesta 29. päivä tammikuuta tänä vuonna ja säännön 130 alakohdan viisi mukaisesti vastaus olisi tullut saada kuuden viikon sisällä. Komissio ei vastannut määräajan puitteissa. Näin ollen kysymyksen esittäjä Korao saa puheenvuoron aivan lyhyesti. Mistä tässä on kyse? Todella lyhyesti, jos sopii. Sì. Grazie Presidente. Bene, in Italia e... Kiitos puheenjohtaja. Omas, omilla kotikulmillani Sisiliassa jo vuosien ajan ää, pakolaispaino on ollut hyvin suurta. Ja tämä tarkoittaa sitä, että myös monet ilmahuoltajaa matkustavat alaikäiset saapuvat paikalle. Henkilöitä on todella kymmeniä tuhansia ja mitä alaikäisiin henkilöihin tulee, niin ähm, itse asiassa päivittäiset kustannukset ovat noin 75 euroa per henkilö, josta tukea äh, saadaan noin 45 euroa äh, ja Sisiliassa tilanne on nyt äärimmäisen vaikea, koska rahaa ei kerta kaikkiaan ole, ei ole myöskään enää rahaa edes maksaa palkkaa henkilökunnalle. Ja tämä todella tarkoittaa sitä, että äh, säästöjä pyritään löytämään kaikkialta. Äh, pyritään laskemaan nämä oleskelukustannukset 45 äh, euroon, jonka siis Italian valtio maksaa ja todellinen kustannus, niin kuin sanoin, on pikemminkin 76 euroa. Ja nyt katsomme, että tilanne ei ole kestävä. Näin todella paikan päällä mm, näitä alaikäisiltä viedään kerta kaikkiaan ihmisoikeudet. tämä kysyn komissiolta. Mitä mitä komissio? Kiitos edustaja Korau. Hän kysyy, onko komissio tietoinen tilanteesta ja muutamia lisäkysymyksiäkin. Nyt komissiolle puheenvuoro, mutta lyhykäisesti. Kiitos puheenjohtaja. Huomattava viivästys on kertynyt kirjallisten kysymysten vastauksissa. Olemme tästä vilpittömästi pahoillamme. Haluamme pyytää anteeksi tätä viivästystä ja vastata kysymykseen. Valitettavasti kuitenkin vastaus on vielä laadintavaiheessa. Olemme tietoisia siitä, että tämä viive on erityisen pahoiteltava, koska kyse on todella vakavasta tilanteesta. Me teemme kaikkemme, jotta vastaus saadaan viimeistäänkin äh, lähitulevaisuudessa tähän kysymykseen ja kaikkiin täydentäviin kysymyksiin. Kiitos. Well, I mean, I think that's a sensible answer from the... Järkevä vastaus komissiolta. Aihe on vakava myönsitte viiveen. Edelleenkin tästä valiokunnasta vakavia kysymyksiä esitetään silloin, kun viiveitä tapahtuu. Ymmärrän, että teilläkin on aikapainetta, mutta tässä vastauksessa ne olitte vilpitön ja sitten odotamme, että Korao saa vastauksenne esittämänsä kysymykseen. Edustaja Korrao, tilanne näyttää varsin suoraviivaiselta. Me seuraamme tilannetta, kunhan vastauksen saamme ja toivottavasti se tyydyttää. Haluatteko lisätä tähän jotakin? Cosa posso, cosa posso aggiungere? No mitäpä tässä nyt enää on <laughs> lisättävää. Äh, toivon, että komissio vastaa mitä pikimmin. Ja tämä nyt on ihan jo pelkästään toimielimen uskottavuuden mukaista. Kyllähän nyt täytyy määräajassa tietenkin vastata, joten täytyypä nyt pohtia, voisimmeko ehkä mahdollisesti löytää hiukan tehokkaamman mekanismin. Niin. Mekanismia käytetään nimenomaan tämän tilivelvollisuuden toteuttamiseen. Kiitos teille, kiitos komissiolle vastauksesta ja, ja me odottelemaan lopullista vastausta kysymykseen. Nyt kollegat, kolmen minuutin tauko, kun valmistaudumme äänestämään kello 12. Täsmällisesti, kiitos. Please bring your electronic cards if you don't... Äänestyskortit tulisi olla mukana, jos niitä ei vielä ole. Colleagues, uh, please take your seats and we'll begin the votes. Okay. Um, so colleagues, uh, take your seats. Um, we begin the first vote. Nyt käynnistämme äänestykset. Ensimmäinen äänestettävä aihe on Euroopan meriturvallisuusvirasto lausuntoluonnoksen hyväksyminen. Meillä on ehdotus rannikkovartiostosta. Komissio on tehnyt kaksi lisäehdotusta, jolla muutetaan meriturvallisuusvirastosääntöjä. Äänestämme tänään lausunnosta, joka muuttaa tätä meriturvallisuusviraston tilannetta. Ovatko kaikki valmiina äänestämään? Äänestämme kompromissista. Äänestys alkaa. everyone voted? Ovatko kaikki äänestäneet? Pieni hetki, jotta kaikki kollegat ehtivät äänestää. Diaste Meera ilmaisee kättä nostamalla äänestyksensä. Nyt kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty 41 puolesta 7 vastaan, ei tyhjää ääniä. Pahoittelen kollegat. Sitten loppuäänestys vielä. Nyt loppuäänestys. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44 puolesta, 7 vastaan, ei tyhjiä. Onneksi olkoon edustaja Pabriks. Nyt toinen äänestettävä aihe. Kyse on EUn ja Perun tasavallan välisestä lyhytaikaista oleskelua koskevasta viisumivapaussopimuksesta. Mietintöluonnoksen hyväksyminen esittelee Maria Gabriel. Maria Gabriel. Ensin suositusluonnos. Äänestys alkaa. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänin 50 puolesta, yksi vasta-ääni, ei tyhjä. Loppuäänestystä tässä ei tarvitakaan, se siis oli loppuäänestys. Nyt kollegat, siirrymme Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK yleissopimuksen täytäntöönpanoon kiinnittäen erityistä huomiota YK CRPD-komitean päätelmiin. Esittelijä Martina Andersson. Jos esittelijä ei halua käyttää puheenvuoroa, voimme siirtyä suoraan äänestämään. Ensin tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Viisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 8 ja 9, ne ovat identtisiä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi A. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 11. Äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi B. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21. Äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi C. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 28. Evan 35 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ei aivan vielä pääty. Nyt äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi D. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Nyt EPPstä on yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi E. Kohta kohdalta. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43. Ei vaan 46. 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48. Äänestys alkaa. Halusitteko ottaa nämä kokonaisuutena? 48, 58. Hieno ehdotus. 48 aina tarkistukseen. Lähestulkoon loistava ehdotus, mutta ei aivan onnistunut. kahdeksan siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 51. Äänestys alkaa. Close. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59. Poisto. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 59. Tarkistus. Tarkistus 59. Se hyväksyttiin. 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Johdantason kappaleet. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja näin muutetusta tekstistä äänestämme nyt. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 51, 1 ja 2 tyhjää ääntä. Onneksi olkoon esittelijälle.